Okay, colleagues, I understand some of you have got to go to other... Hyvät kollegat, ymmär, olen ymmärtänyt, että monien kollegoiden täytyy siirtyä toiseen valiokuntaan. Ehdotankin, että aloitamme näin reippaasti. Jos kaikki voisivat asettautua paikoillenne, teitähän ei ole siellä kovinkaan paljon. Toivottavasti kaikesta päästään sopimukseen ilman kiistoja. Okay, so we're going to begin with item four. Lähdemme liikkeelle kohdasta 14. Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välinen kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus. Esittelijä on Frank Engel. Ikävä kyllä hän ei voi tänään olla paikalla. Joten menemme suoraan äänestykseen. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi Puolesta vastaan tyhjää Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Tarkistus kaksi. Wait, wait, wait. I can wait a bit. Odottelen pienen hetken, mutta en kovinkaan pitkään. Odotan, että kollega pääsee istumaan ja saa kortin esille. Okay. then I'm going... You ready? Uh, the, vote, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kollegoita on kovin vähän paikalla. Näin varhain. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta. Ei vaan kahdeksan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylätään, mutta tarkistamme vielä koneella. 15. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Compromise two. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneella. äänestys, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta, ei vasta ääniä, kolme tyhjää. Kiitos Frankille, vaikkakin hän on poissa. Ja sitten hyväksyntämenettely ei tarkistuksia, vain äänestämme kyllä tai ei hyväksynnälle nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Kyse on siis hyväksynnästä tämän Afganistan sopimuksen osalta. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Nyt 15 puolesta ääntä, ei vasta ääniä ja kaksi tyhjää ääntä. Hyväksyntä on myönnetty. Sitten siirrymme kohtaan 16. Kyse on alueellisen yhteistyön Interregin erityissäännöksistä. Äänestämme nyt siis uudesta Interreg-ohjelmasta ja meidän panoksestamme Regi-valiokunnalle. Valmistelijana on Eleni Teokarus. Haluatteko sanoa jotakin ennen äänestystä? Ei, menemme suoraan äänestykseen. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jokaisesta täytyy äänestää. Lainsäädäntö on kyseessä. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 76 äänestys alkaa. You don't have a card. You don't have a card. Can Eikö teillä ole korttia? Voisiko joku antaa teille tai hakea kortin? Mehän olemme täällä alakerrassa, eli kenties henkilökunnan jäsen voisi hakea kortin. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Vielä lisätään yksi, vaikkakaan en tiedä, miten äänestätte. Yeah, the vote is close. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 98. Saatteko kortin Voiko joku hakea hänelle kortin? Kiitos. Si, yeah. si, si, si, si. Puede buscar la tarjeta. Alguien puede aquí. Hakea kortin ja tuoda sen tänne. It's very difficult. Because you have... Okay. Uh, yeah, okay. 77. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty.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 tyhjää, hyvä, hylätty 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 83 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 8, ei vaan 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 85 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan, tyhjää, A 29 raukesi, koska edellinen hyväksyttiin. 86 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 86 äänestys alkaa. Tämä oli ihan selvä tulos. Äänestys päättyy. Luulin, että sosialistit äänestivät puolesta. Neljä puolesta, 15 vastaan, ei tyhjiä. Selkeästi hyväksytty. 30 puolesta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 vastaan. Tarkistamme. 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12 puolesta 8 vastaan. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta 8 vastaan. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan. Tarkistamme 90. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 10 puolesta 9 vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö taitaa olla, mutta tarkistetaan. 48 äänestys alkaa. Taitaapa olla hyväksytty. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. 11 puolesta, 9 vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vielä on muutama sivu. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tarkistamme. 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 puolesta 10 vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan Otetaan uudestaan. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan. Tarkistamme 96. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 10 puolesta 9 vastaan hyväksytty. 53 puolesta. Meillä on yksi henkilö, jolla ei ole korttia, eli hänet lisätään laskuihin. Näin todettiin aluksi. Joskus on käynyt toisenkin päin, eli on ollut äänestyksiä, joissa EPP on äänestänyt yhdessä, eli vihreät ja GUE ja niin poispäin. 53. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tuossa on kappaleet 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tarkistamme 56. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 13 puolesta 7 vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Enpä osaa sanoa. Tarkistetaan. 58 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 7 vastaan. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 raukeaa. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viimeinen sivu. 67 puolesta vastaan. Tarkistamme. 67 äänestys alkaa. Ei, kyllähän tämä on ihan selkeä tilanne. Väärät kädet siellä heiluivat väärällä puolella salia. Selvästi hylätty. Ääni 4.15. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta 12 raukeaa. 69 puolesta vastaan. Tarkistamme 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 7 puolesta 11 vastaan. Hylätty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvä, hylätty. 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, ei vasta ääniä, hyväksytty. Kiitos Eleni ja onnittelut tästä suuresta työmäärästä tässä aiheessa. And now colleagues, it's the vote on the... Nyt kollegat, rauhanrahasto. Tästähän keskusteltiin valiokunnassa eilen lyhyesti. Kyse on meidän lausunnostamme sede alivaliokunnalle. Meillä ei ole virallista asemaa lausunnon laatijana, mutta koordinaattorit sopivat, että tekisimme kuitenkin tarkistuksia silloin, kun meillä on tästä aiheesta laaja konsensus. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdetaan kappaleet G puolesta, kolme puolesta vastaan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 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta, ei vasta ääniä ja kaksi tyhjää. Kiitos tästä. Näin. Äänestykset on hoidettu. Kiitos kollegat tästä. Mr. Rubik. Edustaja Rubik. Kollegat, voimmeko kuunnella kollegan puheenvuoroa, Paul? Haluaisin vain todeta, että äänestys Afganistanista minä en äänestänyt, koska täällä oli joitakin ongelmia, jotka liittyvät tähän mietintöön, mutta olin paikalla. Tämä vain pöytäkirjaan. Kiitos. Pöytäkirjoihin tämä sitten tiedoksi merkitään. Ja kollegat, nyt kun olette vielä paikalla, Eilen täällä oli kovin vähän kollegoita paikalla. Silloin todettiin, että pöytäkirjaan merkitään kiitokset Bogdan Ventalle. Voisiko EPP nyt kuunnella vielä hetken? Christian, olin sanomassa juuri, että merkitsimme pöytäkirjoihin valiokunnassa kiitokset Ventalle hänen tekemästään työstä valiokunnan koordinaattorina. Halusin tämän sanoa, kun nyt täällä on kollegoita hieman enemmän paikalla. Kiitimme myös kollegaa Valeriita, joka lähtee valiokunnasta. Kiitos. Äänestykset on nyt hoidettu. Okay, colleagues, we're moving now to item eight. Kollegat, siirrymme kohtaan 18. Jos poistuvat, voisivat poistua hiljaa. Kohta 18. Kuulemme palautetta Bolivian missiolta 18.20. syyskuuta. Valtuuskunnan johdossa oli Eleni Teokarus, Augustin Dias de Mera ja Doru Fronsulika olivat myös valtuuskunnassa mukana – kollegat ovat myös paikalla valiokunnan kokouksessa tänään. Olen saanut myös henkilökunnalta palautetta siitä, että matka oli kovin mielenkiintoinen. Oli korkean tason kokouksia ja Evo moraalisin presidentin kanssa käytettiin puoli päivää myös helikopterilennolla, josta esiteltiin sitten elintarviketuotantoa entisten kokainiviljelmien tilalla. Eli vierailu oli kovin vaikuttava. Kiitos Bolivian viranomaisille tästä. Me nyt käsittelemme tätä matkaa ja sen tuloksia ja samanaikaisesti äh, käydään Labathissa Bolivian ja EUn korkean tason vuoropuhelua. Varmasti tämä nousee esille myös jatkokeskusteluissa. Annan puheenvuoron Eleni Kaarusille. Hän oli siis valtuuskunnan johtaja ja hän voi kertoa tästä matkasta ja sen vaikutuksista ja jatkotoimista, joita valiokunnassa tarvitaan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää jäseniä, jotka olivat mukana. Ja herra Sulitsa. Ja myöskin Lola oli tarkoitus tulla, mutta sitten johtuen yllättävistä tilanteista hän ei sitten voinutkaan osallistua. Johannalle, Hariselle, Donatellalle myöskin ilman muuta kiitokset väelle, joka valmisteli parhaalla mahdollisella tavalla tämän matkan. Ja myöskin eh, EU-edustuston Lapasissa. Eh, Leonille myöskin siis kiitokset. Tarkoitus oli katsoa, miten eh, kehitysyhteistyö on toiminut kolmen pääpainopistealueen asalta. Ensinnäkin oikeudenlaitoksen uudistukset ja sitten taistelu korruptiota vastaan – kuin myöskin eh, laittomia huumeita vastaan ja ylipäätään eh, vesitalouskysymykset myöskin olivat esillä. Ja nämä alat strategisesti valittiin ja tällä tavalla huomioitiin myöskin maan omat kehitysprioriteetit ja Patriotika 2025 kansallinen ohjelma ja myöskin sosiotaloudellinen kehitysohjelma vuosille 2016-2020. Bolivia on suurin eh, latinalaisen Amerikan maista ja tämän kehitysyhteistyövälineen kautta on korva merkitty vuosille 2014-2020 281 miljoonaa. Tämän lisäksi eh, temaattisia ohjelmia on esimerkiksi ihmisoikeus- ja kansalaisyhteiskuntaohjelmia. Tapasimme myöskin neljä ministeriä, yhden varaministerin ja sitten eri ohjelmien johtajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja myöskin eh, laitoman huumekaupan vastaisen taistelun edustajia ja tapasimme myöskin edustajia järjestöistä, jotka taistelevat lapsityövoimaa vastaan. Tietysti kohokohta oli tapaaminen presidentti Evo Moralesin kanssa ja mahdollisesti myöskin helikopterilento entisten kokaviljelmien yllä, jotka nyt on siirretty hedelmien tuotantoalueiksi. Ja Asiakkaan haluaisin ilman muuta kiittää se, en tätä nyt enää tässä toista. Olette varmasti saaneet matkaraporttimme, joten en mene yksityiskohtiin, vaan keskityn tärkeimpiin kysymyksiin. Työministeri ja juuri nimetty ulkoasiainministeri herra Pari vahvistivat sen, miltä pohjalta yhteistyöohjelmat toimivat EUn ja Bolivian välillä, kuinka huomioidaan myös maan omat ohjelmat. Herra Pari, uusi ulkoministeri, tuntuu olevan varsin vapaa ajatusmaailmalta. Hänellä on varsin vahva koulutuspohja ja uskon, että hän tulee tekemään hyvää työtä. Ja sitten Pranoja, ministeri Pranoja totesi, että lisäyhteistyö EUn kanssa olisi tarpeen ja nimenomaan veden hallinta ja hoitokysymykseen on kiinnittävä huomiota ja myöskin huumausaiden vastaisen taisteluun. Ja tämän lisäksi maaseutualueiden kehitys nousi esiin. Köyhyys on nyt viime vuosina siirtynyt kaupunkeihin kaupungistumisen myötä ja julkiset palvelut, niitä on parannettava ja nimenomaan hygieniapalveluja, terveyspalveluja, liikennepalveluja myöskin ja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin kiinnitettävä huomiota. Herra Paris nosti esiin kysymyksiä, jotka liittyvät lähentymiseen Euroopan unionin ja Bolivian välillä ja totesi, kuinka tärkeää on hyödyntää vuoropuhelua parhaalla mahdollisella tavalla ja samoista lähtökohdista käsin viisumivapautus, vastavuoroisuus ja mahdolliset tulevat kauppasopimukset. Näiden osalta yhteydenpitoa olisi mahdollisuus vahvistaa tulevaisuudessa oikeusministeri. Näillä ministeriöillä on hankalat kreikkalaispohjaiset nimet melkein kaikilla. Hän totesi myöskin, että töitä on jatkettava ja päähaasteet liittyvät muun muassa siihen, kuinka vahvistaa oikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja toisaalta kiinnittää huomiota riittäviin resursseihin, koska eh, budjetin vähyys aiheuttaa käsittelyviiveitä. Tapasimme myöskin Carlos Reneo Ortunion, joka vastaa ympäristö- ja vedenkäyttökysymyksistä ja käsittelimme varsin laajasti erilaisia kysymyksiä liittyen myöskin energia riittävyyteen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ja toisaalta niihin uhkiin ja haasteisiin, joita ilmastonmuutos aiheuttaa. Energialähteiden eriyttäminen on erittäin tärkeä asia alueella ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset, eh, vedensaantikysymykset ja toisaalta jätteiden huoltokysymykset ovat kaikki ajankohtaisia. Tapasimme myöskin presidentti Moralesin ja helikopterilla eh, lensimme eh, Chaparen alueen yli se on yksi suurista eh, kokainin kasvatusalueista. Näistä toinen on Jungasin alue. Ja presidentti oli varsin ylpeä siitä, että tämä Yhdysvaltojen haumaansaiden vastainen eh, toimintapaketti on ja tuonut mukanaan hyviä tuloksia ja viljelmät ovat 30 000 20 000 vähen, hehtaariin vähentyneet. Kuitenkin eh, kokainin viljely on perinteinen viljelymuoto Boliviassa, mutta nyt sitten halutaan keskittyä paikallisiin markkinoihin, koska ei voi lähteä siitä, että päästäisiin ihan nollatasolle. 20 vuotta sitten, kun käytiin alueella, kyseessä oli pelkkää kokainin tuotantoa, mutta nyt myös palmuja, banaanin tuotantoa ja muitakin hedelmiä viljellään alueella. EU joka oli unionin toimia ja nyt on myöskin valvontatoimia saatu parannettua. Presidentti tämän lisäksi totesi, että köyhyystilastot e, ovat parantuneet ja 30-17 prosenttiin on äärimmäistä köyhyyttä saatu laskettua ja perustulotasoon tai vähimmäistulotasoon on saatu enemmän e, väestöä kuin ennen. Euroopan unionin eh, ja muiden alueiden tuen myötä on onnistuttu kehittämään myös vaihtoehtoisia kehitysohjelmia. 15 000 hehtaaria tarvitaan kokainiviljelmiä omaan tuotantoon, mutta 22 000 eh, hehtaaria on nykyinen määrä ja siksi on tarkoitus toimia ja katsoa, miten on mahdollista VTOn sääntöjen mukaisesti viljellä kokainia silloin, kun kyse on omasta perinteisestä tuotantomuodosta. Vierailumme aikana EU jäsenmaiden ja Sveitsin edustajien eh, kautta saimme kuulla eh, paikan päällä tapahtuvasta työstä ja hankkeista, joissa edun ja tuen antajia on useita. Kaiken kaikkiaan voidaan katsoa, että asioissa on päästy eteenpäin ja mm, eh, tuen kehitysavun myöntäjien välistä yhteistyötä on parannettu. Mutta saniteetti- ja hygieniakysymykset ovat edelleenkin maalle suuri haaste. Energialähteiden eriyttäminen ja uusien, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, toisaalta oikeusjärjestelmän uudistaminen, nämä edelleen tuovat mukanaan haasteita ja tulevat tarvitsemaan myöskin ulkoista tukea ihmisoikeuskysymyksiin on suhtaudutte, suhtauduttu varsin kriittisesti ja on erittäin tärkeää parantaa kapasiteettia, kun puhutaan paikallisista viranomaisista ja myöskin kansalaisjärjestöjen tekemästä työstä ihmisoikeustilanteeseen siis kiinnitetään huomiota ja asia on ollut esillä monissa EU- e ja eh, maan eh, parlamentin edustajien välissä kokouksissa ja myöskin on oltu yhteyksissä eri ihmisoikeusjärjestöihin. Tärkeää on parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä tai laatia uutta. Oikeusjärjestelmää tulisi uudistaa Vankiloiden olot ovat varsin huonot, naisten ja lasten tilanne huono, lapsityövoimaa käytetään, naisiin kohdistuu paljon väkivaltaa. Lapsityövoimasta puhuttaessa tapasimme kyseisen järjestön työntekijöitä ja 2014 saatiin aikaan laki, asiaan liittyen. Ja näin ollen mahdollistettiin se, että tuetussa e, ympäristössä työnteko on mahdollista. E, mutta nämäkin ovat kysymyksiä, e, jolloin on kiinnittävä huomiota lapsen perusoikeuksiin. Silloin kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, on todettava, että politiikassa on mukana vähän naisia ja naisia syrjitään paljon. Viesti oli varsin selvä. Kestävä kehitys riippuu rakenteellisista uudistuksista ja kulttuurisista uudistuksista, ja tässä nimenomaan naisten yhteiskunnallinen merkitys tulee nostaa paremmin esiin. Tämän lisäksi tarkasteltiin näitä kysymyksiä, kun käytiin Elalto-alueen keskuksessa ja siellä eh, tarkasteltiin sitä, miten näitä hankkeita kehitetään. Sulitsan kanssa kävimme tutustumassa Huariinan kunnan hankkeeseen, jossa nimenomaan eh, on eh, pyritty parantamaan juotavan veden lähteitä ja niiden laatua. Tämä paikka sijaitsi yli 2000 metrin korkeudessa, eikä sinne meneminenkään ollut ihan helppoa. Tämä veden puhdistusmenetelmä teki meihin suuren vaikutuksen vaikka monia hallinnollisia kysymyksiä vielä tulisi hioa tämäkin hankkeen yhteydessä. Ja kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kansalliset prioriteetit ja yhteiset eurooppalaiset prioriteetit ovat hyvin samassa linjassa. Ja tiettyihin tärkeisiin kysymyksiin tulee kiinnittää huomiota näihin eh, veden puhdistuskysymyksiin ja huumausaineiden vastaiseen taisteluun erityisesti. Kun puhutaan eh, vedestä ja hygieniakysymyksistä, lisätyötä tarvitaan ja maa kaupungistuu äärimmäisen nopeasti. On katsottava, miten tämä mukanaan tuomat haasteet huomioidaan ja toisaalta myöskin ilmastonmuutoksen mukanaan tuovat haasteet. Ja sitten tämä kolmas seikka, korruptiovastainen taistelu ja oikeusjärjestelmän uudistus, olisi syytä kohdentaa EU-varoja paremmin juuri näille aloille. Ja kollega, ehkä voi hieman täsmentää vielä ja jatkaa. Mutta muutoin omalta osaltani kiitokset kollegalle ja kiitos ylipäätään ähm, mahdollisuudesta äh, järjestää tämä oikein hyvin onnistunut missio. Vielä äh, vedenpuhdistusjärjestelmät Titikakan alueella. Siitä sen verran vielä, että varat ovat varsin rajalliset olleet, mutta silti on onnistuttu puhdistamaan vesiä ja on hyödynnetty hyvin luonnonkin mukana tuomme mahdollisuuksia, esimerkiksi maan vetovoiman ja sijainti, järvien sijaintipaikkojen mahdollisuutta vähemmällä kuin 35 000 eurolla nyt vuosittain on tarjoutunut mahdollisuus eh, järjestää eh, puhdasta juomavettä tälle kaupungille. Ja kannattaa muistaa se, että koska alue sijaitsee varsin korkealla 4000 metrin korkeudessa ja käytettiin lähteiden ja järvien vettä, joka ei ollut laadultaan hyvää siksi, että hyviä puhdistusjärjestelmiä ei aikaisemmin ollut käytössä. Tämä näin vielä lopuksi ja tähän voin päättää oman osuuteni. Kiitos. Back. Kiitos Eleni. Hyvin kattava katsaus. Doru, Tekin olitte paikalla, haluatteko lisätä tähän jotakin? On se vaikea lisätä, koska tämä oli hyvin kattava selostus meidän käynnistämme Boliviaan. Minäkin haluaisin korostaa sitä, miten ammattitaitoisesti edustaja Theo Karus johti meidän valtuuskuntaamme. Tämä oli käynti, jota Sanoisin, että se on osa Euroopan unionin globaalia vaikutusta. Nimittäin jos ajattelee sitä, miksi Euroopan unioni harjoittaa näin paljon rahoitustoimintaa Boliviassa kaukana, jossa poliittinen järjestelmä tällä hetkellä on aika vaikea, jossa voidaan sanoa, että kun ajatellaan miksi vaaleja ja niin edelleen, Viikmeidissä kuitenkin se on osa Euroopan unionin vaikutusvaltaa sitä, miten Euroopan unioni ymmärtää tukea ihmisiä matkalla kohti oikeaa demokratiaa, koska ilman meidän osallistumistamme voisi olla vaikea vaikuttaa tilanteeseen. Siksi meidän pitää jatkaa tällaisten maiden kehityksen tukemista kuin Bolivia, jotta voimme saada ne viime kädessä valitsemaan sen, mikä on parasta niille, eli tien kohti demokratiaa ja lisäämään kansalaisyhteiskunnan oikeuksia ja myöskin kotitusvälineiden oikeuksia, jotka eivät välttämättä ole aina parhaimmassa, parhaimmalla mahdollisella tolalla näissä maissa. Tähän liittyy kaikkia ehtoja, mutta tähän asti Euroopan unioni on hyvin tällaisella varovaisella tavalla pyrkinyt vaikuttamaan maan kehitykseen kohti todellista demokraattista järjestelmää. Ehkä meidän pitäisi tehdä enemmän työtä tämän parissa, koska tällä maalla on tulevaisuus, siellä on paljon nuoria ihmisiä. Nuori sukupolvi on innokas siirtymään kohti oikeuksien saavuttamista ja sitten myöskin äh, sukupuolten tasa-arvo on hyvin tärkeä kysymys Bolivialle. Ajatellen äh, Bolivian perinteitä, ajatellen sitä, mikä on paikallisellisen väestön osuus, siis tämän heimojen osuus. Subjects, eh, it was very good that we, we, eh, we had talks. Meillä on keskusteluja todellakin hyvin korkealla tasolla, mikä osoittaa, mikä mikä merkityksen he näkevät Euroopan unionissa, ei pelkästään Euroopan parlamentissa, vaan tai Euroopan parlamentin valtuuskunnassa. Ja meidän pitää tulla ehdottomasti jatkaa tällä tiellä. Kiitos. Um, thank, thank, you, thank you very much. Kiitos. Haluavatko muut kollegat esittää kysymyksiä? Edustaja Zellä, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos tästä kertomuksesta. Eleni Viime vuonna ihmisoikeusvaliokunnan kanssa kävimme Boliviassa ja vaikutelma eh, ja kuva, jonka maasta saimme, ei vaikuttanut kovinkaan myönteiseltä. Presidentti Morales eh, tuntuu olevan enemmän enemmän diktatorimainen mm, hallintotavaltaan ja ryhmät kääntyvät toinen toistaan vastaan. Kun kävimme paikan päällä, järjestettiin kaksi suurta mielenosoitusta – ja esimerkiksi tapaamisemme talousministerin kanssa ei onnistunut siksi, että ministeriöihin ei päässyt. Ja kehitysapu, jota maksamme Bolivialle, hoituu yleensä budjettituen kautta – ja näin on mahdollista rahoittaa ohjelmia, jotka esimerkiksi mahdollistavat vedensaannin maanviljelyalueelle. Saimme kuitenkin kuulla, että hankerahat useimmiten suunnataan nimenomaan Aimaran alueelle, josta presidentti on koko, kotoisin. Se on kolmanneksi suurin väestönosa maassa, mutta saa suurimman osan näistä tukirahoista. Kävimme myöskin vierailulla vankilassa noin 800 saattaa kapasiteetiltaan eh, entinen luostari. Ja sitten siellä eh, vangeilla on itsehallintoa ja eh, vankien määrä yli kaksi-kolmen kertainen tähän sovittuun nähden. Ihan tarkkaa tietoa ei ole asiasta. Ja olosuhteet vankilan sisällä vaikka asioita tietysti oli vähän eh, hoidettu parempaan kuntoon vierailomme varten, silti tilanne oli todella paha. Ja sitten lasten ja nuorten käyttö työvoimana, se todellakin eh, oli aika hurjaa nähdä. Ja uusi laki eh, on sellainen, että siinä sanotaan, että kymmenvuotiaasta eteenpäin lapsi voi tehdä työtä ja se olisi mukaan askel oikeaan suuntaan, vaikka on tietysti täydessä ristiriidassa meidän näkemysten kanssa. Eli suhteet eh, Kuuban Pohjois-Korean tulivat esiin hyvin, eh, kun YK eh, väliaikainen niin paikka oli esillä. Ja sitten ylipäätään kaikki levottomuudet, ne vain lisääntyvät. Kyseessähän piti olla ensimmäinen presidentti, joka on alkuperäisväestön edustajana valmis näiden etuja ajamaan myöskin kansainvälisillä foorumeilla. Mutta nyt kuitenkin tilanne on aika yksipuolinen. Pohjoiset alueet siellä ilmeisesti e, suuri osa suojeltavaa sademetsäaluetta nyt uhrataan, jotta saadaan e, tieyhteyksiä rakennettua, vaikka paikallinen väestö vastustaa tätä hanketta. Kyseessä siis tieyhteys Brasilian päin. Ja tämän lisäksi toimitaan siten, että e, edellisellä vuosisadalla hävitty sota, joka sitten aiheutti sen, että Bolivialla ei ole enää omaa rannikkoaluetta Tyynemeren rannalla siksi, että eh, Chile vei nämä alueet nyt sitten näillä alueilla eh, puhutaan siitä, että olisi saatava nämä alueet takaisin ja mahdollistettavaan pääsy, suora pääsy Tyynelle valtamerelle. Eli paljon muuta näiden jo mainittujen seikkojen lisäksi. Yksi näistä mielenosoituksista, jotka estivät pääsyn talousministeriön tiloihin, kysyn mielenosoittajalta mistä osoituksessa oli kyse alkuperäisväestöön kuuluvia naisia oli suurin osa näistä mielenosoittajista ja heidän tulolähteensä oli se, että he myyvät käytettyjä vaatteita, jotka tuodaan Yhdysvalloista. Nyt sitten Morales haluaa tilkkiä nämä tiet ja Nämä vaatteethan toimitettiin naisille ilmaiseksi Yhdysvalloista. Jos se ei jatkossa enää ole mahdollista, niin näiden naisten elinkeino menee ja tämän vuoksi he osoittivat mieltään. Eli tällaiset levottomuudet lisääntyvät ja niin kuin kollega totesi, on syytä todellakin seurata kehitystä tarkasti, ja tästä olen ihan samaa mieltä. Tämän lisäksi olisi katsottava, että varat ja tuet, joita maalle maksetaan, eivät sitten mene yksipuolisesti eh, presidentin eh, omiin hankkeisiin ja hänen oman väestön osansa eh, eduksi, vaan että kaikki voisivat hyötyä. Kinoa on yksi tärkeistä elintarvikkeista ja ääriolosuhteissa sitä viljellään maassa. Saimme kuulla, että siitä on tullut perus elintarvike monille vegaanin ihmisille ja siksikin on hinta on noussut pilviin ja paikallisväestön on sitä vaikea enää itselleen nostaa, koska kaikki tuotanto menee vientiin. Think about Mielenkiintoinen tuo viimeisin kommentti. Tällähän on kovasti kampanjoitu terveellisyyden puolesta kinoan suhteen. Myöhemmin Bernd Lange Intavaliokunnasta tulee paikalle kaupan vaikutukset eivät aina ole myönteisiä, jolleivat markkinat toimi oikeudenmukaisesti. Haluaako Elene vielä puhua myös DEFCON edustettuna ja hallintokin? Pitäisi tunnustaa, eh, todeta myös se, että Bolivian suurlähetystö on edustettuna tänään. Kiitos siitä, että olette edustettuna. Eleni vielä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. On totta, se, mitä kollega Tsela totesi. Herra Zeller on oikeassa, kun hän on huolissaan, samalla tavoin kuin mekin olemme huolissamme, kun ajattelemme sitä, mihin EUn rahoitusapu Boliviassa päätyy. Kuitenkin toteaisin, että on tapahtunut huomattavaa edistystä, vaikka tämä edistys tapahtuukin tällaisen paradoksin järjestelmän kautta, jonka Evo Morales on luonut. Evo Morales on hyvin suosittu ja se on se, mikä on niin hämmästyttävää tässä maassa. Siis se, että hän on peräisin alkuperäisväestöstä, hän on siksi suosittu, mutta myös siksi, että hän toimii hyvin yksinkertaisella tavalla. Hän kääntyy kansalaisten puoleen henkilökohtaisesti. Hän pelaa jalkapalloa säännöllisesti tässä jalkapallojoukkueessakin, vaikka hän on yli 59-vuotias. Ja koka siihen huomioon kiinnittäminen on hyvin tärkeää siksi, että sekä EU että oppositio ja asiantuntijat ilmoittivat meille, että se koka, jota alkuperäisväestö päivittäin pureskelee, on paljon parempaa kuin se, mitä perusta saadaan. Ja siitä sitten tehdään aikaan jotakin muuta, mikä ei meitä kovinkaan paljon miellytä. Mutta meidän matkammehan tavoite ei ollut suinkaan se, että olisimme toimineet jonkinlaisena salapoliisina tai etsivänä, vaan me, minähän totesin omassa esityksessäni jo joskin kohdissa, että ehkä hiukan pyöristelin sitä, mitä sanoin, mutta voin todellakin tukea sitä, mitä herrat Selä sanoi. Mitä sitten vankiloista sanottiin? Minä haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on EU-sakin vankiloita minun maassani Kyproksella myös, jotka ovat liian täynnä. Ja tietysti Latinalais-Amerikan alikehittyneessä maassa ei voi odottaa mitään parempaa niin kuin monilla muillakaan elämänalueilla. Tänään La Pazissa pidetään korkean tason kokous, jonka aiheena on rauha. Ja olisi hyvä, jos me pyrkisimme toimimaan siellä samalla tavoin, jossa pyrkisimme säilyttämään tämän ponnistelun, että latinalaisen Amerikan maat keskenään harjoittavat koordinointia, joka liittyy rauhanomaisen rinnakkain eloon ja yhteiseen ongelmien kohtaamiseen, ennen kaikkea köyhyyden. Se, että ei ole kunnollisia jätevesijärjestelmiä, on kenties suurimpia ongelmia Boliviassa. Ja se koskettaa ei pelkästään sitä, että on, on mahdollista saada puhdasta vettä, vaan myös sairaaloita, joissa käsitellään infektioita. Ongelma, joka liittyy siis sitten siihen, että että valta puuttuu yhteys Tyynelle Bolivia 1904 hävisi sodan Argentiinaa vastaan ja mahdot, valitettavasti Bolivia allekirjoitti sopimuksen, jossa alueet, jotka yhdistävät Bolivian tyyneen valtamereen, menetettiin. Ja Chile kuukausi sitten, kun asiasta tehtiin kansainvälisessä tuomioistumassa päätös, niin se merkitsee sitä, että Bolivialla ei ole mitään mahdollisuutta saada pääsyä Tyynemeren, mutta Chile on tarjonnut vapaakauppavyöhykkeen luomista, sataman luomista pohjoisrannikolle ja myöskin rautatieyhteyden luomista Bolivian matkahan ei ole kovin pitkä, niin että viime kädessä on olemassa hyvää naapuruutta ja hyvää yhteistyötä, niin kuin monissa osissa Eurooppaakin. Kaliningradissa on näin ja myöskin Kroatiassa, yhteydessä Sloveniaan ja muillakin alueilla. Joten uskon, että jos Bolivia nyt toimii hyvin, niin se ei menetä mahdollisuutta saada pääsy Tyynelle merelle. Thank you very much. Does, um... Kiitos. Alfonso Ruiz ilmeisesti DEFCOsta on paikalla ja myös ulkosuhdehallinnosta. Meillä on täällä edustaja. Haluatteko kommentoida tämän päiväistä poliittista vuoropuhelua esimerkiksi? Thank you very much, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Uh, ulkosuhdehallinnon edustaja on nyt äänessä. Haluan onnitella tiimiä, joka kävi vierailulla Boliviassa. Kuulimme huomioita ja johtopäätöksiä vierailulta ja myös ulkosuhdehallinto voi yhtyä näihin toteamuksiin. Kyse on kehittyvästä maasta, joka saa Etelä-Amerikassa eniten kehitysapua. Se, mitä me teemme, vastaa pitkälti sellaista agendaa, jolla pyritään köyhyyden poistamiseen ja taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen aikaansaamiseen. Olemme vuonna 2014 identifioineet tiettyjä aloja, esimerkiksi sanitaation, vesihuollon ja yhteistyö on ollut onnistunut mutta aina se ei ole ollut esimerkiksi oikeuden uudistuksessa äh, onnistunutta. Tarvitaan myös muita uudistuksia näillä aloilla. Viisikymmentä miljoonaa viidelle vuodelle on ollut varattuna ja kaikkia ei ole voitu käyttää. Kuitenkin vuoropuhelussamme ja yhteistyössämme tämän maan kanssa tämä on edelleenkin tärkeä aihe. Kyse on muustakin kuin pelkästä kehitysagendasta. Kyse on poliittisesta kehityksestä. Morais on ollut jo pitkään vallassa neljättä kautta nyt ja vuonna 2016 oli kansanäänestys. Silloin ähm, kansa äänesti, että hän ei olisi enää seuraavalla kerralla ehdolla. Ja sitten perustuslaki tuomioistuin on määrätty nyt hyväksymään hänen uudelleen valintansa ja tämä on kansainvälisesti kiistetty. Talous ja sosiaalinen edistys ja yhteistyö ovat siis pyrkimyksiä. Olemme perehtyneet myös poliittiseen kehitykseen yleisesti, eri vähemmistöjen oikeuksiin, vaikkakin alkuperäisväestö on päässyt huomattavasti eteenpäin ja emansipoitunut Kenties äh, muutosta kuitenkin toivottaisiin ja lokakuussa äh, vaalit äh, olivat, ovat, ovat tulossa ja silloin toivotaan, että edustajia saataisiin kovasti mukaan. Korkean tason vuoropuhelu on siis käynnissä ja laajemminkin kansainvälisesti, esimerkiksi turvallisuusneuvostossa yhteistyötä tehdään. Ikävä kyllä aina Bolivia ei äänestä samaan tapaan kuin Euroopan unioni. Näkökulmamme poikkeavat. Usein Bolivia äänestää äh, ikään kuin vihollisrintamassa suhteessa EU-hun. Me perehdymme luonnollisesti myös rauhan kysymyksiin, vakauden kysymykseen. Meillä on Agenda 2030 ja Pariisin sopimus ilmastonmuutoksesta, jotka täytyy muistaa parannuksia voi, voidaan saavuttaa Bolivian kanssa ja toivottavasti tämän hallinnon ja yleisemminkin yhteiskunnan kanssa saadaan myönteistä kehitystä aikaan niin, että voisimme osallistua enemmän poliittiseen keskusteluun, eh, politiikkaan yleisemminkin maan eri tasoilla. Tämän halusin lisätä vielä huomioihin. Voin pitkälti yhtyä kommentteihin yhteistyöstä ja myös ihmisoikeusalan huomioihin, joita edustaja Zellä nosti esille. Työtä varmasti riittää Boliviassa. Tämä maa on kuitenkin eh, suhteessaan myönteinen suhteessa Eurooppaan, mutta edistyksen varakin vielä löytyy. Haluaako DEFCO pääosasto sanoa jotakin? Ja sitten Augustin Dias de Mera on myös tullut paikalle. Hän oli Libessä äänestämässä, mutta nyt ensin DEFCO ja sitten Augustin voi rauhassa hengähtää ja Annetaan Defcon puhua ensin. Eh, eh, eh, Kiitos tästä raportista. Ymmärsimme, että tämän vierailun lopputulos oli myönteinen ja täällä on jo todettu siitä, että paljon viranomaiset tukevat voimakkaasti toimintaamme mukaan luettuna presidentti Morales, mikä merkitsee sitä, että EUn toiminta maassa pidetään tärkeänä. Yhteistyöpuolelta Bolivia on hyvin tärkeä maa, koska se on suurin EUn Keskon ja Amerikan alueella. Euroopassa globaalisti siis eh, Euroopan unioni ja on mukana myös jäsenvaltiot on suurin avunantaja maassa ja tämä yhteistyö on hyvin tässä yhteydessä. Tämä yhteinen Euroopan strategia on hyväksytty, jotta voidaan panna toimeen ja koordinoida eh, työnjakoa ja tehostaa eh, toiminnan vaikuttavuutta eri sektoreilla. Me olemme yhtä mieltä niistä havainnoista, joita raportissa on, joita me huomioomme. Olemme myöskin yhtä mieltä johtopäätöksestä ajatellista, miten tärkeänä pidetään sitä, että vesi ja veden käsittely on asia, joka pitää kehittää, joka on tärkeä kehitys, samoin myöskin sille tuolle, jota pitää antaa oikeussektorille. Voimme todeta, että lähiviikkoina olemme katsomassa uusia ohjelmia, jotka liittyvät nimenomaan oikeuslaitoksen ja sen toimintaan, jotta voimme voimakkaammin toimia sillä sektorilla vastaisuudessa – ja ajattelen myöskin kehitystä maaseudulla ja kaupungeissa ja toivon, että kaksi uutta ohjelmaa voidaan hyväksyä ennen vuoden loppua. Thank you very much. So now I'll... Kiitos. Augustin Meras, haluatteko sanoa jotakin tähän väliin? Olemme kuulleet äh, muilta kollegoilta, jotka olivat mukana matkalla. Muchas gracias, señora. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi ja siitä, että tulinko myöhässä, koska jouduin äänestämään live-valiokunnassa. Joten minun vaikutelmani tästä matkasta Boliviaan olivat hyvin myönteisiä, hyvin myönteisiä ajatellen matkakumppaneita, eh, Ellen Teoharusta ja Eero Frunstolika ja myöskin sitä, miten sihteeristö oli toiminut tässä yhteydessä. että oli hyvin tehokkaasti järjestetty ja haluan, että tämä merkitään muistiin. Nämä kolme aluetta, joita me käsittelimme, oikeuslaitos ja korruptio, eh, huumeet ja vesi, haluaisin todeta, että pidän erittäin suuressa arvossa eh, Bolivian hallitusta ja kunnioitan myös kovasti presidentti Evo Moraselia – ja myöskin sitä etäisyyttä. Huolimatta siitä, että meillä on hyvin erilaiset ideologiset näkemykset, meidät otettiin erittäin hyvin vastaan ja meillä oli hyvin korkean tason tapaamisia neljän ministerin kanssa ja yhden varaministerin kanssa ja sitten myös presidentin itsensä kanssa. Kuten täällä on jo kuulleet hyvin kattavasti esityksen, haluaisin vain viitata lyhyesti siihen, mikä, mitä liittyy nimenomaan näiden laittomien huumeiden äh, kasvatuksen lopettamisen ja korvaamisen vaihtoehtoisilla kasveilla. Ja eh, moraalisen osalta kansakunnan trooppisilla vyöillä eikä kemisellaisilla alueilla myöllä, jotka, jo aiemmin kasvatettiin kokaa ja jossa nyt on korvattu tämä pääasiassa kolmella vaihtoisella kasvilla, eh, sitrushedelmillä, eh, männyillä ja sitten sillä, miten kasvilla, jossa jotta siis sellaisia alueita, joissa, joilla kasvatetaan kaloja, jotka palvelevat nimenomaan kulutustarpeita, joita on tarkoitus myöskin viedä myös Brasiliaan. Minusta oli myöskin mielenkiintoinen tapaaminen El Alton tapauksessa myöskin kansalaisyhteiskunnasta ja naisten kanssa ja sitä tehokkuutta, miten Euroopan unionin varoja hallitaan ja miten hyvin niitä hyödynnetään, jolla pyritään vahvistamaan naisten asemaa, jossa pyritään myöskin vahvistamaan sitä, että tulee vapaita naisia, jotka pystyvät myöskin estämään yhteiskuntaa ja myöskin samaan aikaan tasa-arvoista kehitystä eri sukupuolten välillä myöskin niin, että saadaan aikaan sellainen lähestymistapa, joka on hyvin käytännönläheinen, joka edistää tätä riippumattomuutta ja joka tähtää myöskin siihen, että naisten työllisyyttä lisännetään. Haluaisinkin myöskin kertoa teille myöskin jotakin, mikä oli todella yllättävää, joka minusta oli erittäin kiitettävää. Herra Brunthulika ja minä tiedän meitä viimeisen kokouksen jälkeen, joka meillä oli asiantuntijoiden kanssa, jotka olivat erikoistuneet humeeseen vastaajien toimintaan. Tapasimme erään kenraalin ja, ja kun olimme lentoasemalla, Bolivian hallitus antoi minulle tunnustuksen eh, taistelusta, että tämä oli sellainen todellakin yllättävä asia, ja pidän tätä suuressa arvossa, ja pidän erittäin suuressa arvossa. Kiitoksia. Thank you very much and thank you for sharing that. Kiitos ja kiitos, että kerroitte tästä viimeisimmästä uutisesta myös meille. Vaikuttavaa. Olemme nyt saaneet kattavan katsauksen vierailusta ja tuleva parlamentti sitten jatkaa asian käsittelyä Bolivian kanssa. Neljä kuukauttahan meillä on toki jäljellä, mutta olemme esittäneet myös suosituksia, jotka tarvitsevat seurantaa. Kiitos myös henkilökunnalle, jotka järjestivät matkaa. Kiitos myös komissiolle ja ulkosuudenhallinnolle ja Bolivian hallitukselle ja suurlähetystölle. Kiitos sitä, että olette tänään paikalla. Nyt voimme mennä eteenpäin kohtaan 19. Eleni Teokarus on tässäkin meidän valmistelijamme. Aiheena on Norsunluurannikon tasavallan Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus. Kyse on meidän lausunnostamme ja hyväksyntämenettelystä. Kalatalousvaliokunta on ilmoittanut, että heidän äänestyksensä on tammikuussa tästä uudesta kumppanuussopimuksesta ja sen takia meidän aikataulumme on kovin tiukka. Käymme nyt näkemysten vaihtoa ja sitten Strasbourgissa 10-13 joulukuuta on sitten ylimääräinen kokous. Nyt Eleni Teokarus saa puheenvuoron ja voi kertoa meille tietoja tästä aiheesta. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kerron hieman pöytäkirjasta Euroopan unionin ja Norsulurannikon tasavallan välinen, joka huomioi uuden kalastuskumppanuusastuksen, joka nimenomaan pohjautuu hyvään hallintotapaan ja kestäväpohjaisuuteen ja pyrkii johdonmukaiseen menettelyyn yhteisessä kalastuspolitiikassa ja Euroopan unionin kehitysyhteistyötavoitteiden välillä. Kuuden vuoden ajanjaksosta on kyse, jotta saadaan tilanne vakaaksi. Ja EU-alusten eh, tulee hyödyntää parhaita mahdollisia käytänteitä ja niitä suosituksia, joita on esitetty Atlantin tonnikalan säilyttämiseksi ja on myöskin lähdettävä liikkeelle mahdollisesta liämätilanteesta. Uusi pöytäkirja määrittelee 5500 tonnin esityksen per vuosi. Se oli 6500 aikaisemmin ja pyyntimääriä nyt valvotaan mutta silti mahdollistetaan EU-alauksille kalastusalueet eh, solmittujen eh, sopimusten mukaisiksi, joita EU on muidenkin eh, Länsi-Afrikan maiden kanssa solminut. Tässä on aika pieni fontti, minun on vähän vaikea saada tästä tekstistä selvää, mutta kuitenkin 688 eh, vuosi on tämän pöytä, tähän pöytäkirjan kirjattu summa ja se sitten jaetaan vuotuisiin summiin euromääräisinä 330 000 jotta pääsee kyseiselle kalastusalueelle 352 000 erityistarkoituksia varten, kun halutaan täytäntöönpana sektorikohtaisia toimia Norsullu rannikolla. Ja sitten jatko-osalta neljäsataa 7 000 ovat nämä summat ja tämä summa on siis eh, suurempi kuin aikaisemmin ja on hyvä sektorikohtainen lisäys ja pohjautuu nimenomaan eh, vastuulliseen eh, varojen hyödyntämiseen ja mahdollistaa sen, että voidaan tukea pienimuotoista kalastusta, mahdollistaa valvontaa ja toisaalta toteuttaa sinisen talouden mukaisia toimia katsoisin, että pöytäkirja mahdollistaa vastuullisen resurssien hyödyntämisen siten, että kumpikin osapuoli hyötyy. Ja tässä hyödynnetään nimenomaan kestäväpohjaiset kalastussopimukset ja yhteistyösopimukset. Ja näiden pohjalta esitänkin, että pöytäkirja hyväksyttäisiin. Ja ehdotuksemme, joka liittyy tähän aloitteeseen, keskittyy nimenomaan siihen, että pyritään mahdollistamaan pienimuotoinen paikallinen kalastus myöskin jalostuksesta puhuttaessa ja toisaalta kumppanuudet, jotka tätä tukevat. Nuorten ja naisten roolin osuutta tässä tulisi lisätä ja parata, parantaa myöskin markkinoille pääsyä ja toisaalta katsoa, kuinka kitkeä laitonta ja ilmoittamatonta kalastusta. Tärkeää on myöskin katsoa käyttöastetta, sen toteutumista ja katsoa, onko mahdollista saada paikallinen konkreettinen hyöty näistä kalastusmuodoista paikallisväestölle. Kiitos. Kiitos. Haluavat muut kollegat kommentoida. Edustaja Ponga, tervetuloa taas valiokuntaan. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluan kiittää kollegaamme Teokarusta hänen lausuntoluonnoksestaan. Voin täysin yhtyä hänen kannanottoihinsa. Meidän on ratifioitava tämä uusi pöytäkirja, jolla voimme tukea Norsunluurannikon ponnisteluja, kun se kehittää sinistä, sinittä talouttaan ja kestävää kalastusta. Tämä on yhteisten etujemme mukaista. Ehdotan muutamia tarkistuksia tähän tekstiin, jotta voimme tukea norsunluu rannikkoa, kun se taistelee laitonta kalastusta vastaan. Tarkoitus on myös lisätä avoimuutta tämän pöytäkirjan soveltamisessa niin, että esittäisimme myös täytäntöönpanosta vuosikertomuksen Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Kiitos. Thank you very much. Mr. Kiitos. Edustaja Cornier. Kiitos puheenjohtaja. Tämähän liittyy useimpiin, useampiinkin kysymykseen, eli siniseen talouteen ja siitä laadittavaan mietintöön. Kyse on myös matkailusta, urbanismista ja niin edelleen. Kollega jo totesikin, että tämä kalastussopimus täytyy nähdä yhteydessä myös muihin kalastussopimukseen Afrikan maiden kanssa – Kalat eivät tunne rajoja, vaikkakin jäsenvaltioiden ja valtioiden välillä yleensä rajoja on. Kun tällaisia rahoitussopimuksia allekirjoitetaan, aivan niin kuin herra Ponkakin totesi, meillä tulisi olla vuosikertomus ei, kenties nyt ei sentään aivan maakohtaisesti, mutta ainakin kalastusalueittain, niin että saisimme selkeän käsityksen siitä, miten sinistä taloutta ja sen kehittämistä valvotaan. On hyvin tärkeää, että saisimme tällaisen vuosikertomuksen jotta tiedämme, mitä tällä alalla todella tehdään. Kiitos. Ja aion tehdä myös tarkistuksia. Aioinkin sanoa, että tarkistuksia täytyy laatia nimenomaan tämän suuntaisesti. Edustaja Zeller, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viime vuonnahan me saimme hyvin kriittisen raportin <clears throat> tilintastuomioistumelta, mitä tuli näihin kalastuskumppanuussopimuksiin. Tähän päivään asti minulle ei ole käynyt selväksi, miten nämä, mitä nämä ylimääräiset resurssit, jotka, jos tässä on kysymys, miten ne määritellään, nimittäin valvontamenetelmät useimmissa näissä maissa, jos niitä ylipäätään on olemassa, ne ovat hyvin hajanaisia. Ja me tiedämme, että tonnikala ei noudata mitään alueellisia rajoja, vaan se on kala, koska ylipäätään kysymys on tavallisesti aina vain tonnikalasta. Se on siis kala, joka, jonka, jolla on hyvin suuri elintila. Miten me siis nyt voimme todeta tämän? Painotetaanko tässä nyt sitä, että kalastus että kalastusta paikan päällä vahvistetaan, että se ylipäätään pystyy saamaan saalita, koska useinhan kuullaan, että meret on kalastettu tyhjiin, mitä tulee nimenomaan tonnikalaan. Kävimme tänä vuonna Taimaassa ja tutustumassa paikalliseen kalastusalaan. Ja siellä oli kysymys ennen kaikkea siitä, että työolosuhteet olivat todella surkeat. Tämä koskee ennen kaikkea miljoonaa vierastyöläistä – mutta samaan aikaan myöskin vastuulliset henkilöt paikan päällä sanovat, ei meressä ole aikoihin enää ollut tonnikalaa. Se, mitä meille myydään tonnikalasäilykkeenä, sisältää bonitoa, joka on toni, tonnikalan tapainen äh, laji, mutta ei varsinainen tonnikala. Ja mitä sitten tulee siihen, että nämä suuret eurooppalaiset kalastusalukset, jotka tavallisesti ovat espanjalaisia aluksia, niin kuin saan tietää eräästä komissantamassa vastauksesta, päätyvätkö nämä kalat todellakin Eurooppaan – vai käykö niin, että ne päätyvät Japanin kalastuskalamarkkinoille, jossa voidaan saada huomattavasti korkeampaa hintaa hyvästä laadusta kuin Euroopassa? Thank you very much. for having that's... Kiitos. Onkohan meillä Mare-pääosastusta joku paikalla? Kyllä. Haluatteko kommentoida Olin aiemmin ympäristövaliokunnassa ja käsittelimme myös kalastuspolitiikan uudistuksia. Silloin keskustelimme näistä sopimuksista ja siitä, miten pitäisi olla kyse myös kalastuksen kestävyydestä, eikä niin, että EU maksaa pääsystä markkinoille. Voisitteko kertoa jotakin tästä yleiskuvasta ja raportoinnista niin, että kollegat saisivat paremman käsityksen? Oui, merci madame la présidente. Bonjour à tous. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Kiitos näistä kommenteista ja huomioistanne tästä kalastussopimuksesta ja yleisimminkin kestävästä kalastuksesta, johon pyrimme sopimusverkoston kautta ennen kaikkea afrikkalaisten ja Tyynen eh, valtameren valtioiden kanssa. Kun kyse on norsuluorannikosta, niin ennen kaikkea puhumme tonnikalan kalastuksesta. Espanjan ja Ranskan laivastot kalastavat varsin huomattavia määriä tonnikalaa, trooppista tonnikalaa. Kyse on siis trooppisesta tonnikalasta eikä eikä tavallisesta tonnikalasta. Kyse on Ganasta ja Norsulurannikosta, johon saalis ennen kaikkea tuodaan, ja sitten Madagaskarille, Seychellille ja ää, Mauritiukselle – Tyynemeren puolella. Sitten jalostusteollisuus Euroopassa jalostaa tämän saaliin, mutta ennen kaikkea siis puhumme eh, säilykekalasta, jota tuotetaan Norsulurannikolla ja Ganassa. Kumppanuussopimus Norsulurannikon kanssa on hyvin tärkeä, sillä kyse on myös paikalla tapahtuvasta jalostuksesta. Kyse on siitä, että myönnämme tälle tuonnille kohti Euroopan unionia nolla tariffin. Eurooppalaiset alukset ovat myös kalastamassa tätä saallista ja näin ollen myönnämme tällaisen kohtelun näille aluksille. Trooppisen tonnikalan suhteen on ollut huolta kalastuksen kestävyydestä. Kalakannat eivät ole yhden ainoan rannikkovaltion omaisuutta, vaan kyse on vaelluskalasta. Ja näitä kalakantoja olisi hallinnoitava kattavammin, ainakin alueellisesti Atlantin puolella. Nythän on käynnissä Siktan kokous. Se hallinnoi Atlantin kalastusta. Ja kun kyse on toimista, esimerkiksi kiintiöistä, niin eurooppalainen kalastuslaivasto toimii e- EUn kiintiöiden kautta, ei suinkaan näiden maiden, kumppanimaiden kiintiöiden kautta. No sitten ne alueet, jotka eivät ole aluevesiä, ja kyse on siis äh, avomerikalastuksesta, niin silloin tuemme kumppanimaiden kanssa yhteisillä toimilla tämän tyyppistä kalastusta esimerkiksi kaupallistamisen ja turvallisuuden eh, alan toimilla. Hy- hyvin usein kyse on pienistä aluksista, jotka ovat tässä pienimuotoisemmassa kalastuksessa mukana. Tulevina viikkoina Tarkoitus on puuttua niihin prioriteetteihin, jotka ovat mukana myös tässä sopimuksessa ja joita tekin käsittelette lausunnossa. Eli kyse on valvonnasta merellä, kyse on myös tämän äh, kalavarannon resurssin äh, tilan valvonnasta. Haluamme tukea tätä pienimuotoisempaa kalastusta. Norsulurannikko mm, on toiminut tällä alalla jonkinlaisena mallimaana. Meillähän on sopimuspohjainen kumppanuus – ja tarkoitus on suosia kaupallistamista äh, niin sanottujen sivusaaliitten suhteen. Nämä sivusaalit äh, annetaan myös esimerkiksi kalastajien tai kalastusyhteisöjen osuuskuntien käyttöön. Naiskalastajat, äh, vaimot saavat esimerkiksi sivusaalista käyttöönsä kalastusaluksilta, voivat sitten jalostaa näitä tuotteita ja paikallisesti ja alueellisesti tuoda nämä tuotteet markkinoille. Tämä hanke on ollut myös kansalaisjärjestöjen mieleen hyvänä käytänteenä ja hyvänä esimerkkinä, jota voitaisiin noudattaa. Kala voidaan tällä tavalla mm, kaupallistaa, siitä saadaan lisäarvoa ja se tuottaa hyötyä paikallisesti. Tämä maa on sitoutunut myös siihen, että eh, tilannetta voidaan seurata niin, että aluksille pääsee tilanteen tarkkailijoita mukaan. On myös alueellista tarkkailua Sitkan puitteissa. Muistuttaisin myös, että myös meidän kalastuslaivastollamme on vapaaehtoinen seurantaohjelma. Ja tarkoituksena on hyvin kattavasti seurata suurten tonnikalapyytävien alusten toimintaa. Eli norsunluurannikko sitten lähtee mukaan tähän seurantaohjelmaan. No sitten raportointikysymys. Meillä on tällainen sekakomitea, joka on hallintoväline sopimuksen osalta. Se laatii raportin, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Raportti toimitetaan neuvostolle ja parlamentille ja sisältää ne pääjohtopäätökset, jotka liittyvät äh, kalastuslaivaston alueelle pääsyyn sekä alu- äh, alakohtaisiin sopimuksiin. Vuosimaksut esimerkiksi ovat mukana, enkä usko, että seurannassa tältä osin on ollut ongelmia, kun kyse on avoimuudesta ja sen toteuttamisesta suhteessa parlamenttiin ja neuvostoon. Tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa johdonmukaisuudesta kehityspolitiikan kanssa. DEFCO-pääosaston kollega on paikalla, joten voin päättää oman puheenvuoroni tähän. Olemme siis valvonnassa kehittäneet tällaisia alueellisia ohjelmia. Thank you very much for that. Kiitos tästä. Minulla oli Mare vain täällä listalla. Kiitos äh, tästä kattaasta katsauksesta siihen, miten järjestelmä yleisesti toimii. Kenties tuleva parlamentti voisi perehtyä siihen, miten kalastussopimuksia voitaisiin vielä parantaa ja miten ne edesauttavat kehitysagendaa. Me kuulimme tonnikalan äh, äh, jalostuksesta ja, ja siitä, miten purkkitonnikala sitten viedään Gaanassa esimerkiksi. Eleni, onko lisättävää tähän, tässä vaiheessa? No hyvä, Torstaina on tarkistusten määräaika kello 10 ja Strasbourgissa sitten joko 10. tai 13. joulukuuta äänestetään. Toivon, että äänestys olisi 13. Jos kokous olisi 10. päivä, niin sitten kenties sillalla voisi olla äänestys. Emme halua ilta kymmeneltä kokoontua. Meillähän oli viimeksi yhdeksältä illalla kokous, eli yritetään välttää tällaista myöhäistä kokousta. No, kiitos nyt tästä kohdasta ja sitten siirrymme kohtaan 21. Maailman väestön tila. Puhuja vielä odottelemme hetken. Because it's Um, okay, colleagues, we're moving on to item, item. Kollegat, ryhdymme käsittelemään nyt kohtaa 21. Maailman väestön tila vuonna 2018. Keskustelemme YK väestörahaston vuosikertomuksesta vuodelle 2018. Oiheena maailman väestön tila Tämä kertomus julkaistiin viime kuussa. Aiheena on valinnanvapaus ja lisääntymisoikeudet. Vihreä EFA-ryhmä pyysi tätä aihetta kokouksen esityslistalle. Kuuntelemme asiantuntijoita äh, hetken kuluttua, mutta me tiedämme jo näistä suuntauksista jonkin verran ja syntyvyys on viimeisten 50 vuoden aikana laskenut, mutta maiden välillä on huimia eroja. Nigerin naisministerit kertoivat, että siellä syntyvyys on maailman korkeinta, keskimäärin seitsemän lasta per nainen. Ja monissa omissa kotimaissamme syntyvyys on lähestulkoon romahtanut. Tilanne on myös osittain ongelmallinen esimerkiksi Japanissa ja joissakin EUnkin jäsenvaltioissa – Minua kiinnostaa erityisesti naisten valinnanvapaus, se miten he voivat äh, päättää ja valvoa omaa hedelmällisyyttään. Omissa kotimaissamme naisilla tällainen valinnanvapaus on, mutta vieraamme saa nyt puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi ja sen jälkeen avaamme keskustelun. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos ja kiitos valiokunnalle mahdollisuudesta kertoa tästä väestön tilaraportista. raportista Siinä nimenomaan tarkastellaan hedelmällisyys, eh, kehitystä eh, maailmassa ja toisaalta mahdollisuutta naiselle itse tehdä valintoja. Haastattelimme ihmisiä eri puolilta maailmaa ja ennen kuin kerron raportin sisällöstä, esittelisin lyhykäisen videon. Se kertoo tästä aiheesta myöskin.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 Like many Kenyans today, Cheryl and her husband prefer to have Cheryl ja hänen miehensä, niin kuin monet muutkin kenialaiset, haluavat vain kaksi lasta, jotta varat riittävät perheen elättämiseen. Tässä on toinenkin video, katsotaan se vähän kontrastinkin vuoksi. Tässä on fyra-åring och en sjuåring.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 kyllä osoitti sen, eh, miten on mahdollisuus poliittisesti vaikuttaa. Eh, vanhempain vapaa Ruotsissa mahdollistaa sen, että ihmiset ja vanhemmat voivat yhdistää eh, perheelämän ja työssäkäynnin. Eli valinta se voi muuttaa maailmaa, ja näin on tehnytkin, mutta kerron hieman siitä, mitä tarkoitamme valinnalla. Sitä, kommentoidaan, se tarkoittaa sitä, että voi itse tehdä valinnan siitä, eh, kuinka monta lasta haluaa saada ja milloin ja miten se vaikuttaa sitten muihin elämän aloihin. Myöskin laajasti tässä tarkastellaan lisääntymisoikeuksia, eli miten tämä kaikki vaikuttaa omiin valintoihin perhekoon suhteen. Ja sitten pitkälti hän esteenä saattaa olla se, että sukupuolten välistä tasa-arvoa ei ole ja siksi kaikki naiset maailmassa eivät voi itse tehdä tällaisia omalle elämälleen tärkeitä valintoja, mutta todellinen valinnan mahdollisuus on oikeus. Ja ihmisoikeusviikko täällä parlamentissa juuri nyt kannattaa muistaa, että vuonna 69-50 vuotta sitten YK ihmisoikeuskonferenssissa eh, valtioiden johtajat vahvistivat vanhemman oikeuden määritellä vapaasti ja vastuullisesti se, miten monta lasta haluaa ja milloin haluaa lapset tehdä. Tämä oli siteeraus. Eli tällaiset lisääntymisoikeudet on taattu ja kaikkialla maailmassa naiset pitävätkin kiinni tästä mahdollisuudesta monet käyttävät, miljoonat käyttävät myöskin ehkäisyvälineitä, eh, mutta yli 200 miljoonaa eh, tulee raskaaksi haluamattaan, eikä eh, ehkäisyyn ole kaikilla pääsyä. Ja monissa hedelmällisissä maissa naiset tekevät enemmän lapsia kuin olisivat alun perin itse halunneet. Ja valinnan mahdollisuus vapautuu rajautuu tiettyihin maihin. Joskus esimerkiksi lasten hoitokustannukset ovat erittäin kalliit tai joutuisi luopumaan työelämästä. Ja tämä vaikuttaa helposti siihen, että naisilla saattaa olla vähemmänkin lapsia kuin he itse olisivat halunneet. Ja tällä kaikella saattaa olla laajat vaikutukset hedelmällisyysasteeseen ja myöskin demograafiseen kehitykseen. Vielä jokunen aika sitten maailmassa oli eh, kaikkialla yksi hedelmällisyyden aste erittäin korkea, eli eh, keskimääräisesti naiset saivat eh, kuusi lasta. Tässä kuvan perheessä näyttäisi olevan 11, mutta sitten parit halusivat pienempiä perheitä ennen kuin ehkäisyvälineet mahdollistuivat vaikka yhteiskunta suosikin suuria perheitä. Kun Euroopassa perheet huomasivat, että on olemassa valinnan mahdollisuus, lähdettiin päätymään pienempiin perhekokoihin. Ja muualla maailmassa, kun saatiin valinnan vapaus, sielläkin, niin pienempiin perhekokoihin päädyttiin. Ja tästä oli osoitus myöskin tämä esittämäni video. Vuonna 1800 hedelmällisyyden aste eh, maailmanlaajuisesti oli noin kuusi naista kohden jossain päin maailmaa vähän yli tai alle tämän, mutta keskimääräisesti katsottuna varsin korkea. Naimisiin mentiin nuorena, eikä välttämättä tiedetty ehkäisystä kovinkaan paljon. Ja lapsikuolleisuus korkealla tasolla, elinjään odote lyhyt ja yhteiskunnallisesti hyvänä pidettiin suuria perheitä. Sitten Eurooppa muuttui ja keskimääräinen lukumäärä per eh, nain lasten osalta eh, laski kuudesta kahteen. Ja 200 vuodessa palatin sille tasolle, jota juuri ja juuri tarvitaan, jos halutaan säilyttää eh, väestö vakaalla tasolla jos ei huomioida maahanmuuttoa. Ja sitten vihreä eh, linja, eh, Yhdysvallat ja muut englantia puhuvat maat, tämä mm, keltainen seurasi tätä kehitystä. Baby boom tässä 45 eh, vuoden jälkeen, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin laskusuhdanne jatkuu ja se siis on ollut ihan globaali kehitys. Ja sitten Aasia, tämä punainen viiva tässä vasta toisen maailmansodan jälkeen kehitys käynnistyi ja se käynnistyi sitten nopeasti. Se, mitä Euroopassa tapahtui 200 vuodessa, tapahtui muutamassa vuosikymmenessä Aasiassa ja sitten vähän hitaammalla tempolla tämä sama kehitys latinalaisessa Amerikassa. 30 vuoden aikana myös Afrikassa ja vihre, sininen linja, siellä myöskin hedelmällisyys on alkanut vähetä, ei kuitenkaan yhtä voimakkaasti kuin muualla. Ja nyt sitten tämä vähentyminen on pysähtynyt, jäänyt kuitenkin korkeammalle tasolle kuin mitä alun perin oli ajateltu. Ja tämän lisäksi, niin kuin jo totesin, eh, hedelmäisyysasteet eh, joissain maissa putoavat alle tämän nykyisen väestömäärän eh, tason ja jäävät tälle alhaiselle tasolle. Japani, Etelä-Korea, Taivan, Australia tässä esimerkkeinä. Raportti osoittaa myös sen, että eri maiden hedelmällisyysasteet ovat toistaan poikkeavia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Joissain seitsemänkin lasta per nainen on keskimäärin. Niger mainittiin yhtenä, mutta myös muita äh, eteläläisiä äh, Afrikan mantereen maita kuuluu tähän ryhmään. Ja sitten on maita, joissa hedelmällisyysasteet ovat noin yksi lapsi per nainen esimerkiksi. Taivan yhtenä tällaisena riippumatta hedelmällisyyden korkeudesta tai mataluudesta, joka tapauksessa merkitystä sillä on, se vaikuttaa yhteiskunnan taloudellisiin kysymyksiin ja muihin. On mahdollista, että on vaikea tarjota terveyspalveluja koulutusta kaikille, jos puhutaan maista, joissa hedelmällisyysaste on korkea, ja sitten vastakkaisissa maissa voi olla hankala hoitaa sosiaaliturvajärjestelyt, jos ei ole riittävästi työvoimaa tulevaisuudessa hedelmällisyyden asteesta riippumatta kuitenkin valinnan mahdollisuus tulisi voida tote- olla Jotkut maat ovat menneet varsin tiukkoihin rajoituksiin ja rajanneet naisten oikeuksia tähän ja jotkut maat sitten kohtaavat demografiset haasteet siten, että eh, mahdollistetaan enemmän valinnan mahdollisuutta. Tämä on hyvä, kun ajatellaan perheitä, yhteiskuntaa ja pareja. Olisi tärkeää, että kaikilla olisi valinnan mahdollisuus ja kun katsotaan demografisia muutoksia, voidaan varmasti sanoa, että kyllä valinnalla maailmaa voidaan muuttaa voidaan myöskin parantaa naisten ja tyttöjen hyvinvointia ja pyrkiä kehittämään aluetasolla myöskin tilannetta. On lisättävä myöskin ponnisteluja, mitä tulee YK-rahaston käyttöön. Ensi vuonna vietetään väestökehitysfoorumin 25. vuosipäivää, ja se on ollut todellakin tukenamme yli sadassa maassa. Ja se on saanut tunnustuksen ja on hyvä osoitus siitä, että on erittäin tärkeää antaa naiselle valtuudet voida vaikuttaa oman eh, hedelmällisyytensä, mutta paljon tehtävää vielä jää jäljelle. Vuosittain maailmassa 99 miljoonaa ei-haluttua raskautta tapahtuu siksi, että ehkäisymahdollisuudet eivät ole hyvät. Yli 300 000 naista kuolee vuosittain joko synnytykseen tai raskauteen siksi, että riittävän hyvää äitiyshuoltoa ei ole. Ja kymmenet tuhannet nuoret tytöt pakotetaan naimisiin ja jo teiniässä joutuvat äitiyteen, eivätkä heillä paljon suurta valinnanvaraa omassa elämässään ole. On laajennettava mahdollisuudet, valinnan mahdollisuudet myös niille, joilla ei niitä vielä ole ollut. Ja tärkeää olisi saada vuosituhannen tavoitteet, jotta ei enää olisi näitä mm, sukupuoleen liittyviä väkivallan tekoja, eikä myöskään eh, kuolemantapauksia raskauden aikana, jotka johtuvat siitä, että hyvää terveydenhuoltoa ei ole. Ja voin viitata kansainvälisen yhteistyövälineeseen. Tärkeää olisi näihin kirjata nuorten naisten oma omat mahdollisuudet, omaa hedelmällisyyttä ja lisääntymistä säädellä. Näillä on huomattava tärkeä merkitys yhteiskunnallisesti kannattaa muistaa se, että koulutus, terveydenhuolto, ihmisoikeudet, lisääntymisoikeudet, sukupuolinen tasa-arvo ja sukupuoleen kohdistuva äh, väkivalta ja naisten hyväksikäyttö, niihin tulee äh, kiinnittää riittävää huomiota myöskin e MF-asetuksessa äh, ja muissa vastaavissa asetuksissa. Kiitos. I think very good slides. Which... Kiitos. Nämä olivat oikein havainnollistavia kalvoja. Minä olen yksi yhdeksästä lapsesta ja muistelen, kun omat vanhempani, jotka ovat katolisia, niin silloin kyllä monilla oli suuret perheet 60-70-luvulla. Nyt on tavatonta kohdata näin suuria perheitä. Eli muutamassa sukupolvessa on tapahtunut huomattava muutos. Katselin tätä kertomusta juuri. Siellä on paljon myös naisten henkilökohtaisia tarinoita – äitini olisi ollut 87-vuotias ja tämä nainen tässä kertoo yli 20 raskaudesta. Eli kun puhumme synnytyksistä, niin kyse on nimenomaan siis syntyneistä lapsista, ei välttämättä raskauksien määrästä. Ihmis, naisillahan on esimerkiksi keskenmenoja tai kuolleita syntyneitä vauvoja ja niin edelleen. Mainitsitte myös MFFn monivuotisen rahoituskehyksen. Meillä on myös täällä esittelijä, yhteisesittelijä uusista välineistä. Hän on kuuntanut tarkkaan teidän kommenttejanne ja sitten miten tärkeää on tarjota valinnanvapautta ja mahdollisuus perhesuunnitteluun. Haluavatko kollegat käyttää puheenvuoroja, esittää kysymyksiä? Charles mahdollisesti. Tiedän, että mietintönne on nyt saatu valmiiksi, eli... Oui, euh, moi je crois que la... Niin. Mielenkiintoinen kysymys, jota voitaisiin tänään käsitellä. Tämä liittyy sekä komission että YK-väestörahastoon. Nyt ensimmäinen vaihe NDICI-työstä on saatu päätökseen ja työ on nyt käännettävänä. Muutaman päivän kuluttua saamme lopullisen version. Missä määrin me voimme näihin valintoihin vaikuttaa? Te korostitte valinnanvapautta. Nyt kun ajattelemme ohjelmointia ja valintoja, niin mitenhän tämä asia kehittyy? Olemme halunneet suurempaa osallistumismahdollisuutta tässä työssä. Meillä on neljä yhteisesittelijää me haluaisimme, että meillä olisi painoarvoa arvoa komission valinnoissa, kun painopisteitä määritellään. Ennen kaikkea kun kyse on kehitysyhteistyöstä. Kehitetäänkö todellinen strategia niin, että pyritään vaikuttamaan myös demografiseen kehitykseen. Tämä on aivan oleellista. Sahelin alueella esimerkiksi väestökehitys on hyvin voimakasta ja siellä valtioiden ja yhteiskuntien tasolla on käsiteltävä nimenomaan tätä syntyvyyskysymystä. Mikä olisi oikea strategia? Onko meillä eh, delegoitujen säädösten kautta eh, toimintamahdollisuuksia? Voimmeko me parlamentin jäseninä toimia? Meillä on siis puitteet, jonka puitteissa meidän on oma panoksemme esitettävä. Minkälaiset oikeudet meillä jatkossa on? Tästä haluaisin teitä hieman enemmän. Nyt uutta välinettä sitten täytäntöön pannaan ja jossa sitten vahvistetaan sellaisena versiona, mitä komissio on esittänyt ja jota jo tässä ensimmäisessä vaiheessa yhteisesittelijät ovat vielä muuttaneet. Mikä on komission näkemys? Komissio taitaa olla edustettuna täällä. Ja varmasti pitää tätä hyvin tärkeänä kysymyksenä. Tässä on hieman puutetta äh, strategisesta kumppanuudesta, jotta saisimme tarjotuksi ratkaisuja. Jos nyt ajattelemme vaikka, vaikkapa Kongon kantaista äh, maata ja siellä Kinshasassa joka vuosi 300 000 uutta asukasta tulee. Tämä tarkoittaa satoja kouluja, yliopistojen perustamista joka kolmas neljäs vuosi. Kuka Euroopassa kykenisi toteuttamaan tällaisia infrastruktuurihankkeita pelkästään koulutuksen alalla, koulun rakentamisen alalla. Tämä on todella mittava haaste. Kongossa nämä tapahtumat ovat ikään kuin menneet sellaisella vauhdilla, että se aivan päätä huimaa. Ja tässä yhteiskunnassa todella tarvitaan näitä investointeja. Eli, eli tässä täytyy melkomoinen noidankiha kehä saada ää, katkaistuksi. Me olemme hyväksymässä erilaisia välineitä, toki hyviäkin uutisia on. Jos neuvosto tämän ehdotuksen nyt hyväksyy, niin sitten olisi enemmän toimintaa, eli voimme tehdä enemmän mutta mistä tämä en- enempi toiminta koostuu? Kiitos Charles tästä muistutuksesta. Vaikkakin naisilla olisi valinnanvaraa tulevaisuudessa, niin lapset, jotka nyt syntyvät, heillekin täytyy olla sitten kouluja, he tarvitsevat terveydenhuoltoa ja luvut, joita kerroit, ovat aika hätkähdyttäviä. No niin, kollegat, Eleni ainakin haluaa käyttää puheenvuoron. Eleni Teokarus. Kiitos puheenjohtaja. Sallikaa minun puhua kreikkaa. Minä suhtaan hiukan kerettiläisesti tähän aiheeseen. En nimittäin usko, että tämä planeetta kestää sitä väestöä, jonka suuruus olisi kuudesta ylemmän kuin 607 miljardia. Meitä on nyt jo 10 miljardia. Ja siksi meillä on tällainen dominovaikutus, joka on sellainen, että siirrymme katastrofista toiseen. Jopa epidemiat, joita toistuvasti on, ovat luonnon reaktio ylikansoitukseen. Enkä nyt haluaisi näitä asioita vetää biologisesti edelleen tosistaan, että pidän hyvin tärkeänä sitä, että väestöä valistetaan terveydestä ja lisääntymisestä. Väestön täytyy tietää, miten voidaan saada äh, lapsi tai miten voidaan välttää raskautta. Tämä on hyvin tärkeää. Hyvin tärkeää on siis perhesuunnittelu. Sitä ei voi tehdä lainsäädännöllä. Te olette nähneet Kiinassa, mihin se johtaa. Siellähän seurattiin tällaista yhden lapsen politiikkaa ja nyt on miljoonia lapsia, joilla ei ole mitään identiteettiä. He eivät voivat mennä sairaalaan, he eivät saa henkilö, henkilöstötodistusta, koska heidät pidettiin piilossa viranomaisilta. Ja sama koskee myös muita maailmanosia, myös Afrikkaa. Joillakin alueilla tapahtuu rikoksia, etenkin äh, vastasyntyneiden murhaamisia. Joten meidän täytyy todellakin perhesuunnitteluun keskittää enemmän ja tärkeää myöskin kaikkien naisten kouluttamiseen. Enkä puhu nyt sellaisista alueista, joita koskettaa tämä väestökehityksen muutos. Esimerkiksi minun kotimaassani syntyvyysluvut ovat pudonneet huomattavasti. Lapsia on jopa vähemmän kuin yksi perhettä kohti. On siis sellaisia perheitä, joissa ole ainoatakaan lasta ja samanaikaisesti on toisen maan harjoittama väestön siirtoa jossakin vaiheessa me muutumme enemmistöstä, joka on 22 prosenttia tällä hetkellä pieneksi vähemmistöksi. Kysymys oli yhdestä kansasta pelkästään, joka tässä tapauksessa on uhattu. Me voimme pysyä tässä valitsevassa tilanteessa, sikäli kuin talousvoima kestää, että Kypros on e- Euroopan tärkeimpiä maita ja samaan aikaan yksi köyhimpiä maita kuitenkin Euroopassa. Tai ehkä pitäisi ilmaista tämä asia tavalla. Kyproksella kuilu erittäin rikkaiden ja erittäin köyhien välillä on valtava. Ja hyvin rikkaita on hyvin vähän ja suuri enemmistö on erittäin köyhiä. Yeah, well, I think um, Madam Steneka, she mentioned... Stenekahan mainitsi sen ironian, joka näkyy useissa maissa. Taloudellinen paine kohdistuu naisiin siihen suuntaan, että he eivät hanki lapsia. Ja sitten kun naiset haluaisivat vanhempana lapsen, niin tulee huolia hedelmällisyyden suhteen, miten sitten hoidetaan lastenhoitaja ja kaikki nämä muut taloudelliset kysymykset. Koulutus on kovin kallista. Tämä näkyy ennen kaikkea eteläisessä Euroopassa ja tämähän on hyvin mielenkiintoista, kun otetaan huomioon historia näillä alueilla. Kevin McCarthy Devkosta varmaankin. Devkosta, eikö niin? Kyllä, olkaa hyvä. See you before. Oh, yeah. Uh, yeah. Olemme varmaan nähneet teidät aikaisemminkin. Minulla olisi kuitenkin puhujalle vielä yksi lisäkysymys. Kun ajatellaan äh, rahoitusta, jota YK väestörahasto saa, mitäs tälle tapahtuu loppujen lopuksi ja onko rahoitusmuutoksilla ollut vaikutuksia? McCarthy, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää huomenta. Kiitos raportin mielenkiintoisesta esittelystä. Tämän tyyppisiä toimia ja tämän tyyppistä tiedotusta tarvitaan, jotta ymmärrämme, eh, mitä konkreettisesti voidaan tehdä ja todella terveysjärjestelmiä, terveydenhuoltojärjestelmiä tulee vahvistaa ja mahdollistaa ö, omat valinnat. VTO on tässä tietysti yhtenä tärkeänä mukana ja varsinkin kun lisääntymisoikeutenkin tämän huomiota että tarvitaan, mutta tärkeää olisi tämä huoli siitä, että nämä oikeudet toteutuvat lapsille, nuorille naisille, tytöille ja myöskin eh, UNHCRn kehityssuunnitelmassa ja sitten eh, Spotlight-aloitteessa myöskin. Eli ei kiinnitä huomiota pelkästään oikeuksiin, vaan myöskin siihen, miten kitkeä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Meillä on välineitä, joita hyödynnetään globaalisti ja maantieteellisesti ja tietysti sitten kansalaisyhteiskunnan järjestöt tekevät omaa työtään. 2017 ähm, näistä ongelmista kärsi valtavat määrät. Ja sitten meillä on myöskin 500 miljoonaa, jotka on esitetty ähm, nimenomaan eteläistä Afrikkaa varten. Ja tässä painotetaan nimenomaan näitä nuoria ja muita ääri ryhmiä, marginaalisia ryhmiä ja pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monen pääsy perhesuunnitteluun ja tämä YK-rahasto, eh, siinä on katsottava myöskin tarjontapuolta silloin, kun yli 20 miljoonasta, 25 eh, miljoonasta puhutaan, jotka tullaan ottamaan ohjelman mukaan. Ja sitten kun tarkastellaan 18-20 kautta, se on käynnissä 55 miljoonaa, eh, tullaan esittämään. Ja tämän lisäksi keskustellaan myöskin siitä, miten seuraavassa rahoituskehyksessä menetellään. Ja tulen viemään tämän viestin eteenpäin ja katsotaan, miten tähän voidaan reagoida. Mutta tarkastelemme siis sitä, miten kaikki keinot voidaan hyödyntää, jotta saadaan kaikki kohdennettua mahdollisimman monin naisiin ja huomioida ei pelkästään näiden terveyttä, vaan myöskin nimenomaan tavat toimia. Ja että kaikki tosiaan saataisiin kohden ohjauksen piiriin siten, että esimerkiksi koulutusmahdollisuudet eh, olisivat todelliset. Ja tietysti on katsottava, miten sitten nämä sanat eh, ja lupaukset saadaan toteutettua ihan konkreettisesti ja käytännössä myöskin. Lisääntymisoikeus on tärkeä kysymys ja erittäin tärkeä nimenomaan, kun ajatellaan naisten asemaa. Ja tässä UFP selvästi on myös eh, samoilla linjoilla EUn kanssa ollut ja tulisi kiinnittää parempaa huomiota myös siihen, kuinka välttyä ei-toivotuilta raskauksilta ja kuinka sitten pyrkiä, pyrkiä parempiin hedelmällisyyshoitoihin ja toisaalta myöskin sukupuolitautien parempaan hoitoon. Kiitos. Thank you very much. I think colleagues... Kiitos. Nyt meillä on kopioita tästä kertomuksesta. Eleni Kypros todellakin on syntyvyydessä aivan täällä loppupäässä yhdessä tiettyjen Aasian valtioiden kanssa. No niin, kysymyksiä teille, jos haluatte vastata. to give it a try. Yritän ainakin. Minä haluaisin mainita, että tuo raportti on myöskin saatavissa meidän verkkosivultamme. Tuolla salin takaosassakin on vielä muutama kappale sitä. Ja verkkoversio on interaktiivisempi, joten sitä voi olla ihan mielenkiintoista siksikin katsoa. Niin ensin edustaja Görensille. Totta kai se, että on yleinen oikeus äh, sukupuoliseen ja äh, lisääntymisterveyteen on asia, joka kuuluu myöskin näihin kestävän tavoitteisiin. Jo 50 vuotta sitten luotiin tämä oikeus, tunnustettiin lisääntymisoikeudet, mutta äh, kestävän tavoitteet hyvin voimakkaasti tukevat tätä näkemystä, joten mikä tahansa pyrkimys saavuttaa kestävän tavoitteita määräpäivään mennessä on olennaisen tärkeää. Nimenomaan siinä mielessä kiinnitetään huomiota lisääntymis- ja seksuaaliseen terveyteen ja oikeuksiin. Ja kuten totesitte, perhesuunnittelu on asia, jonka pitää myöskin olla mahdollista universaalisti. Ja eräät muutkin asiat otettiin esille. Minä itse olin yllättynyt, kun katselin näitä käyriä, joita juuri esittelin, eli sitä, miten todellakin no, huomattavaa tämä eh, hedelmällisen väheneminen on ollut ja miten nopeasti jossain tapauksessa on tapahtunut. Eli suuntaus on kyllä vakiintunut on maita, joissa edelleen on hyvin korkea hedelmällisyys, mutta ne ovat nyt pieni vähemmistö Tietysti on sellaisia maita, miksi Sahara, eteläpuolisessa Afrikassa, kuten Niger, mutta myös maita, kuten Kongon demokraattinen tasavalta ja maat, joissa on jokin konflikti tai jotakin muuta, mikä on vaikuttanut terveydenhuoltojärjestelmästämän hajoamisen tai maita, jotka ovat hyvin hauraita, niin on vaikea kohdata mitään muitakaan ihmisten tarpeita ja tarjota mm, mahdollisuutta, miksi niin kuin sanottu, terveydenhuoltoon tai koulutukseen tai muuhun, mitä ihmiset tarvitsevat. Vastauksena teidän kysymykseenne, joka koski UNFPAn rahoitusta Yhdysvaltojen taholta, me olemme tottuneet saamaan Obaman hallituksen aikana 70 miljoonaa dollaria vuodessa. Näin ei enää ollut siinä vaiheessa, kun uusi hallinto tuli valtaan. Näin on nyt todettava, että myöskin aiempina vaiheina, kun on ollut republikaaninen hallinto. Eli tavallisesti kun presidentti on demokraatti, silloin UNFPA saa rahoitusta, ja kun demokraatti on presidenttinä, niin emme saa rahoitusta. Vastauksena komissiolle. Minusta oli hyvä maininta se, että puhuitte tällaisesta siitä lapsettomuudesta, joka ei ole toivottua. Ja tämäkin on asia, joka on sellainen, että sitä koskettaa julkinen politiikka. Nimittäin terveydenhuoltojärjestelmien täytyy olla sellaisia, että ne voivat estää eh, tällaista sekundääristä hedelmättömyyttä, joka voi olla tulosta esimerkiksi sukupuolitaudeista tai sukupuoliteitse välittyvistä taudeista, eli sukupuoliteitse välittyvien tautien välttäminen tai hoitaminen, sillä on vaikutusta tähän ja myöskin naiset eh, tai pariskunnat, jotka eivät voi jostakin syystä saada muuten lapsia, niin että heillä olisi mahdollisuus saada hedelmällisyyshoitoa, on myös asia, jota ei pitäisi varata pelkästään sellaisille naisille, joilla on paljon rahaa. Joten yleisesti haluaisin todeta, että julkisella politiksella todella on merkitystä. Ja luonnollisesti tällä alueella, mutta myöskin muilla alueilla, se, mitä täällä on, mitä on mainittu, että ylipäätään pitää olla universaalinen mahdollisuus saada laadukasta eh, lisääntymistä terveyteen liittyvää terveydenhuoltoa, että myöskin hedelmähoidon ja myöskin eh, isätty yksilön oikeudet ja se, että lopetetaan lapsiavioliitot ja naisten syrjintä parempi koulutus tytöille ja pojillekin tietysti – joka valmistelee nuoria työntekijöitä työelämään samaan aikaan opettaen heille kaikkea sellaista, mitä heidän pitää tietää päätöksistä, joita heidän pitää tehdä omassa elämässään. Ja tämä sisältää tietysti myöskin tietysti eistä lähtien asianmukaisen sukupuolivalistuksen. Ja tämä, siis sellaiset maat, joissa sosiaalinen normi on, että pidetään tärkeänä suuria perheitä, yleensä miehet ajattelevat näin, koska, koska naiset Mm, koska yleensä naiset tällaisissa korkean helmiöisyyden maissa ovat saaneet enemmän lapsia kuin ovat itse toivoneet. Pitäisi myöskin lisätä tietoisuutta miesten keskuudessa. Se on hyvin tärkeää. Ruanda on esimerkki Afrikan maasta, jossa näin tapahtui viimeisten 10-15 vuoden aikana, jossa nyt itse asiassa miehet pitävät parempana pienempiä perheitä kuin naiset. Ja lopuksi vielä kenties se, että haluan tunnustaa ja osoittaa arvostukseni sille tuelle, jota UNFPA saa Euroopan komissiolta. On totta, että Euroopan unioni on tukenut voimakkaasti su- sukupuoli- ja lisääntymisterveyttä niin liittyviä oikeuksia. Tämä tekee naisten mahdollisuuden saada käyttöönsä välineet, jos näin haluavat. Ja on hyvin tärkeitä aloitteita, joissa ei pelkästään ole olennaista se, että saadaan se rahoitus, joka siihen liittyy, vaan myöskin tietoisuus, jota se luo siitä, miten tärkeää on torjua tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jotta voidaan lopettaa todella myöskin haitalliset käytännöt. Kiitos tästä erinomaisesta kertomuksesta. varmistamme, aivan niin kuin Charles Gören sanoi, sen, että näitä hankkeita tuetaan. Tarkoitus on tarjota naisille ja tytöille valinnanvaihtoehtoja ja tukea teitä työssänne. Kiitoksia. Voimme kollegat siirtyä nyt kohtaan 22 ja 3 esityslistalla. Aiheena on EUn ja Vietnamin sosiaalisten saavalla vapaaehtoinen kumppanuussopimus metsälainsäädännön alalla, niin sanottu FLECT-sopimus. Esittelijä, mitä oikeastaan valmistelija, on Sahradil, mutta Eleni on hänen sijaisenaan. Hänellä onkin paljon tehtävää tänään. Olemme käsitelleet aihetta jo aiemminkin. Viime vuonna Kamerunissa kävi myös valtuuskunta ja se perehtyi EUn aloitteen täytäntöönpanoon tähän FLECT-hankkeeseen. Sitten viime vuonna käsittelimme avoimuutta, ja metsien hallinnointia kehitysmaissa erityisesti. Syyskuussa hyväksyttiin aihe täysistunnossa ja nyt puhe on Vietnamista. EU ja Vietnam ovat neuvotelleet vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen. Tarkoitus on varmistaa, että kaikki Vietnamin tuonti EU-hun, kun kyse on puutavarasta ja puutuotteista, on puusta, joka on saatu laillisesti. Olemme halunneet tällaista suuntausta konfliktimineraalien ja puutavaran kohdalla niin, että voitaisiin paremmin valvoa tuottoketjua. FLECT, lisensointijärjestelmä, näin ollen perustetaan ja jatkossa sellaiset tuotteet, jotka, joilla on FLECT, lisenssi voivat ainoastaan päästä EU-markkinoille. Euroopan parlamentti haluaa, siis tarvitaan vielä parlamentin ratifiointi tälle sopimukselle ja hyväksynnälle. Ja sitten tähän mietintöön liittyy myös päätöslauselma. Tämä valiokunta antaa molempiin mietintöihin lausunnon sekä hyväksynnästä että myös mietinnöstä annamme oman näkemyksemme. Eleni Teokarus, olkaa hyvä. Thank you, Chair Lady. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin totesit, Sarlil ei valitettavasti tänään ole paikalla, joten esittelen hänen mietintönsä. Lähden liikkeelle sanomalla, että Jan on pysyvä esittelijämme, kun tarkastellaan EUn ja Vietnamin eh, vapaakauppasopimusta kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Ja olen toiminut tässä asiassa esittelijänä DV-valiokunnassa se kuitenkin sisällöllisesti kytkeytyy näihin muihin kysymyksiin ja näin voidaan toimia johdonmukaisesti ja paremmin tarkastella näitä kysymyksiä. Euroopan unioni kantaa vastuuta äh, metsä hallinnoinnin kysymyksissä ja metsän poiston vastaissa toimissa. Se on tärkeää myöskin, kun ajatellaan omia markkinoitamme puumateriaalia käytetään, mutta myöskin maaperä ja muut metsitetyn alan tekijät tulevat kuvan mukaan. Päävastaus löytyy näihin, tähän FLECT-aloitteeseen ja siinä huomioidaan vievät maat kun puhutaan hyvin laajasta sidosryhmiä sisältävästä prosessista ja myöskin sisäistä lainsäädäntöä kattavasta hankkeesta, on erittäin tärkeää, että lainsäädäntöä hyvin täytäntöön pannaan. On erittäin tärkeää myöskin tarjontaketjua valvoa riittävän hyvin, jotta voidaan tunnistus- ja sertifiointimenettelyt eh, laillisen puutavaran osalta hoitaa kunnolla, kun EU-markkinoihin suuntautuvasta viennistä on kyse. Kumppanuussopimus EUn ja maiden välillä e, asettaa säännöt sille, miten tämä toimii. Ja jos halutaan Black hyvin toimivaksi, paljon riippuu siitä, kuinka tehokkaasti EUn valvontajärjestelmät toimivat. Ja tässä taustalla on EUn puutavara-asetus. E, kannattaa muistaa, että Vietnam on yksi puutavaran suurimmista viejistä silloin, kun puhutaan esimerkiksi käsivalmistetuista puuhuonekaluista ja myös muusta puutavarasta. Ja asiassa on nyt edetty, mitä tulee metsien hoitoon Vietnamissa ja vapaaehtoinen kumppanuussopimus, näin on nyt saatu maan ja EUn välillä. Ratifiointi ja täytäntöönpano voimaantulo vaatii Euroopan parlamentin suostumusta. Ja kollegamme Jan vahvasti tukee hanketta Vietnamin kanssa ja tähän liittyvässä päätöslauselmassa kiinnitän huomiota kolmeen seikkaan, joita tulee vielä huolella tarkastella. Ensinnäkin naapurimaiden laiton puutavaran tuonti. Tämä on suuri haaste. EUn e, Vietnamissa toimivat yritykset ovat e, varsin paljon riippuvaisia myöskin Laosin alueen ja Kambotsan alueen puumateriaalista ja resurssien e, liian pitkälle menevää hyödyntämistä on havaittu näissä maissa. Ja näinhän on useissa maissa, joiden talous on nopeasti kehittynyt. Eli paljon on tehtävä Laosin suuntaan, mutta varsinkin Kambodjan suuntaan. Kansalaisyhteiskunnan rooli on tärkeä. Vietnam on sitoutunut siihen, että kaikki tärkeät eh, sidosryhmät otetaan mukaan täytäntöönpanoon. Ja monenalainen sidosryhmäketju on perustettu ja siinä on mukana 29 eh, järjestöä, jotka siis edustavat eri eh, puualan ja metsäalan toimijoita, eri tahoja ja myöskin näitä valvovia viranomaisia. Ja on tärkeää, että mahdollisimman nopeasti saadaan selville se, mistä puumateriaali on lähtöisin. Ja Vietnamin hallitus aikoo parantaa tapoja, jotka lisäävät avoimuutta ja sitä, että asiakirjat saadaan mahdollisimman nopeasti. Ja sitten Euroopan komission on tuettava FLECT-ohjelmaa ja sen on ponnisteltava, jotta unionin jäsenmaat omalta osaltaan paremmin eh, täytäntöön panevat EU-Puolan asetusta. Toivottavasti näistä asioista löytyy yhteinen nimittäjä ja näin voidaan välittää vahva viesti eteenpäin eh, asiasta vastaavalle valiokunnalle. Much. Kiitoksia Haluavatko muut kollegat? Doru, Fransulika on SDn varjoesittelijä. Kiitos. Ki- kiitos Hyvät kollegat, pidän tätä sopimusta tärkeänä. Näin voimme tunnistaa ja estää laittoman puunhakkuun ja kaupan maailmassa. Meillä on jo aiempia määräyksiä kauppasopimuksessa Afrikan maiden ja Indonesian kanssa. Ja meillä on myös puualan säätelyä EU:ssa. Kansalaisyhteiskunnan mukanaolo on oleellisen tärkeää ja tämän on oltava mukana sopimuksen seurantavaiheessakin. Sitten alkuperäväestön osuuskin on pidettävä mielessä, niin kuin tiedätte, alkuperäväestö on usein hyvin riippuvainen metsän tuotteista – ja tuotannosta ja altis myös ympäristön tuhoille. On tärkeää varmistaa, että sopimus täydentää EUn sitoumuksia ympäristön suojelun alalla. Emme haluaisi, että tämä sopimus nähtäisiin metsien suurimittaisen hyödyntämisen puitteistona. Me olemme sitoutuneita siihen, että metsätuhoja vältetään. Metsätuhoahan tapahtuu myös joissakin Euroopan maissa. Me voimme tätä kautta tehokkaasti seurata sopimuksen vaikutuksia. Komission luonnollisesti pitäisi raportoida parlamentille täytäntöönpanosta. Kiitos. Kiitos Doru. Charles Görens. Oui, moi j'ai <clears throat> simplement une question technique. Ihan vain tekninen kysymys. Haluaisin esittää komissiolle seuraavan kysymyksen. Kun ajatellaan puusertifiointia, tässä on kaksi FSC ja sitten tämä toinen järjestelmä. Tämä on hieman tekninen kysymys. Molemmilla pyritään kestävään metsänhoitoon ja kriteereitä noudatetaan met- puutuotteiden tuontiin EUn suuntaan. Ilmeisesti kriteerit ovat varsin tiukat, kun kyse on puutavaran tuonnista. Voisitteko hieman selkeyttää sitä, miten tämä järjestelmä käytännössä toimii? Olen äh, tavannut henkilöt, jotka ovat tuoneet puutavaraa tai puutuotteita, ja he ovat halunneet täyttää kaikki viralliset vaatimukset, mutta näyttää siltä, että lainsäädäntöä on kyllä voimassa ja Minun mielestäni ei ole mitään syytä hyväksyä sellaista puuta, joka ei ole sertifioitua. I don't see any other... Kiitos. Ja vielä edustaja Marcellesi. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Päätösmaa tarjoaa meille mahdollisuuden selkeyttää, mitkä ovat sellaiset periaatteet, mukaan voidaan katsoa siitä, miten Vietnam sopeutuu tähän FLECT-ohjelmaan. Ne olisivat jotakin tärkeitä asioita minun ryhmäni kannalta. No, että Vietnamin täytyy sopeuttaa tuota tärkeisiä lainsäädäntöön, joka merkitsee sitä, että on pakollisia varovaisuusperiaatteita, jotka liittyvät kaikki ne varovaisuusperiaatteet, jotka liittyvät myöskin sovittamiseen ja myöskin, että voitaisiin huolehtia siitä, miten teidän toimintaketjua seurataan. On tärkeää, että Vietnamin osalta voidaan katsoa, että voidaan mm, estää se, että tulee laitonta puutavaraa markkinoille, mikä missä varallisuusperäisen noudattamisessa, mistä pitää olla sellaisia määräyksiä, jotka johtavat siihen, että estetään laiton metsän kaataminen ja tähän liittyvä maan kaappaaminen, joka on liittyy asianmukaiset järjestelyt. Vietämättä tulee tuomitustumaa, joka liittyy siihen, että pannaan Turkea sitoutumisen taso. Ja neljä asia osallistuminen, joka täällä jo mainitsin aiemmin, se, että kansalaisyhteiskunta osallistuu, määräykset liittyvät sitten siihen, että myöskin mahdollisen väärinkäytöksien paljastajia, on hyvin tärkeää, että saadaan tietoa riippumattomista lähteistä, ja, ja lopuksi Vietnamin tulisi tehokkaasti tarttua myöskin korruptioon, koska mehän tiedämme kaikki, mitä tapahtui äh, aiemmissa tapauksissa ja haluamme tietää Vietnamilta sen, miten se aikoo varmistaa sen, että se estää laitonta mm, puhtaalta laittamaan kaatoa, jota tapahtuu hetkellä Kambodsassa, ja että tämä saataisiin loppumaan, ja että tämä lopetus tapahtuu tapahtuisi julkisesti. Thank you very much. Um, the commission, there was some... Kiitos. Kysymyksiä esitettiin komissiolle. Minulla ei ole nyt komission edustajan nimeä listalla, mutta kenties voitte itse esittäytyä. I do actually. Luca Perez from Deputy Head of Unit. Yksikön apulaispäällikkö ympäristöpääosastosta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos parlamentin jäsenille näiden näkemysten esittelystä. On hyvä, että näinkin vahva tuki on saatu. Niin kuin puheenvuorosta ilmi kävi, liittyen siis tämän sopimuksen solmimiseen, komissio on todennut, että pidämme EU ja Vietnamin välistä sopimusta tärkeänä. Siitä voi tulla tärkeä puuttuva palanen, jos halutaan mahdollistaa globaali reilu kauppa. Vietnamhan on varsin tärkeä globaaleilla markkinoilla ja kun ajatellaan EU-hun suuntautuvaa vientiä, ja myöskin sillä on huomattava merkitys toimitusketjussa eh, ja se kattaa 80 maata. Eh, monet näistä varsin riskialttiita laittomille hakkuille. Tämänkin vuoksi pidämme tätä sopimusta varsin tärkeänä ja on tärkeää, että se myöskin hyvin täytäntöön pannaan. Näin on mahdollista saada muutosta aikaan. Ja vielä kommentoisin muutamaa seikkaa, jotka puheenvuoroissakin nousivat esiin. Ensinnäkin muistutan kaikkia siitä, että Vietnamin ja EUn välinen puukauppa määrittyy sopimusten kautta, mutta kannattaa muistaa, että sopimuksen tulevat katetuiksi kaikki vientituotteet. Tässä ei ole kyse pelkästään toimitusketjusta ja viennistä EU-hun, vaan kaiken kaikkiaan ehm, teollisuustuotteista on kyse. Tämän lisäksi, kun tarkastellaan kestävää hallinnointia ja metsähallintoa. Tilanne on parantunut Vietnamissa ja se on huomattu. Asia on hoidettu varsin kattavasti ja tähän kytkeytyy myös monia muita metsätalouteen liittyviä toimia, esimerkiksi ilmastosopimuksen mukanaan tuomat muutokset. Ja tämän lisäksi vientiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja komissiossa ollaan tästä tietoisia. Neuvotteluissa asia oli vahvasti esillä ja uskomme, että Vietnamin hallitus todellakin pian puitteissa sitoutuu uskottaviin täytäntöönpanomekanismeihin. Ja sellaisiin, jotka huomioivat eh, riittävän hyvän tulevan lainsäädännön. Ja tällä tavalla eh, Vietnam tulee saamaan sellaisen oikeudellisen puitteista, joka vastaa EU-ssa olevaa vastaavaa. Tietysti vaatii ponnistuksia saada kaikki sopimuksen osaset toimimaan. Niin kuin tiedämme muista vastaavista kumppanuussopimuksista, aikaa tähän kaikkeen saattaa hyvinkin vierähtää jonkin verran, koska tarvitaan ensinnäkin eh, lainsäädännöllinen puitteisto ja kapasiteettia tulee olla myöskin riittävästi asioiden hoitamiseksi. Ja yhdessä on sovittu myöskin siitä, että riippumattomasti eh, katsotaan, miten asioissa edetään ja katsotaan, onko kriteerien mukaisesti myös täytäntöön pantu. Tämän lisäksi nostaisin esiin vielä erään toisen tärkeän seikan, joka myös puheenvuoroissa nousi esiin, eli sidosryhmien osallistaminen. Tämä on yksi tärkeä kysymys, kun tämän tyyppisiä prosesseja ja sopimuksia tarkastellaan. Komissio on huomannut, että edistystä on tapahtunut kovastikin siinä, miten maan hallitus nyt on saanut näihin neuvotteluihin myös yksityisen sektorin ja eri sidosryhmät mukaan ja tällainen eh, monenvälinen sidosryhmä tarkastelu on nyt hyvällä tolalla ja toivottavasti tältä pohjalta edetään myöskin sopimuksen jälkeen, kun puhutaan konsultoinnista ja siitä, että kuullaan kaikkia sidosryhmiä sopimusta täytäntöönpantaessa. Ja vielä toteaisin, että töitä on tehty jo melko paljon, kun sopimuksen täytäntöönpanoa on valmisteltu. Maan hallitus on täytäntöönpannut oikeudelliset uudistukset, esimerkiksi uusin metsälainsäädännön, jossa on huomioitu ainakin osa tärkeistä säännöksistä, joita tarvitaan, kun halutaan eh, hallintoa kehittää toivottuun suuntaan. Tietysti kumppanuussopimus on vain osa eh, kokonaisuutta ja yhtä tärkeä osa on myöskin EU-puulainsäädännön eh, e eh, ja puutavara-asetuksen täytäntöönpano. Ja niin kuin raportistakin ilmi käy, joka siis liittyy komission julkaisemaan asetuksen uskomme, että tämä todellakin on hyvä, mutta se vaatii yhtenäistä ja tehokasta täytäntöönpanoa kaikissa jäsenmaissa. Kolmas, kolmatta 2013han tämä asetus astui voimaan, mutta kannattaa muistaa, että tilanne koko ajan kehittyy, koska due diligence-periaatteen mukaisesti tässä mennään. Tämän lisäksi esitettiin kysymys, kysyttiin yksityisistä sertifikaattimenettelyistä. Tähän varmasti voi esittää vastauksen asetuksen valossa. Asetus sanoo, että due diligence-vaatimus EU-toimijoille pätee ja tämä tarkoittaa sitä, että toimijoiden tulee olla tietoisia mahdollisesta riskistä, mitä tulee toimitusketjun laillisuuteen, ja että tämä sitten pyritään saamaan niin pienelle asteelle, että sillä ei ole vain sellaista merkitystä, mutta kuitenkaan pakollisena tätä ei asetuksessa esitetä, mutta Kyseessä kuitenkin on mahdollinen väline, jota on mahdollisuus soveltaa, eli eh, due diligence-periaatetta voi toimijoihin soveltaa, eli näin he voivat arvioida riskiä paremmin. Jos esimerkiksi eh, puutavaraa ostaa tietyissä puitteissa, niin voi katsoa, että tässä on olemassa riski laittomuudelle, tai sitten voidaan lähteä liikkeelle lentävistä seikoista ja katsotaan, eh, että näissä puitteissa tullaan tullaan todellakin huomioimaan asetuksen laillisuusvaatimukset, eikä tarvitse olla huolessaan siitä, etteikö täytäntöönpano hoituisi kunnolla, sillä tiedämme, että mm, ongelmana on ollut se, että paperilla standardit ovat saattaneet näyttää hyviltä, mutta sitten käytännössä asiat eivät ainakaan ole kaikissa maissa hoituneet ihan toivotulla tavalla. ja varmasti sitten eh, lausunnossa ja valiokunnan päätöslauselmassa seikat tullaan huomioimaan ja komissio eh, tulee raportoimaan kehityksestä eh, säännöllisin väliajoin Euroopan parlamentille. Ja huomioimme sitten omassa, omissa neuvotteluissamme ne seikat, jotka täällä esiin nostettiin. Kiitos. Karus. Edustaja Teokarus, haluatteko vielä lisätä tähän, Eleni? Eikö? Selvä, kiitos. Tarkistusten määräaika on 11. joulukuuta kello 12 ja sitten 21. ja 2. tammikuuta kokouksessamme äänestämme. No sitten meillä on tärkeä sokkeeria käsittelevä esityslistan kohta. Odottelemme, että suurlähettiläs asettautuu paikoilleen. Muutama minuutin tauko. Okay, colleagues, we can resume now item 24. Kollegat, jatkamme nyt kohdan 24 käsittelyllä. Siinä on kyse tuotantosidonnaisesta tuesta sokerijuurikkaille ja seuraukset AKT-maiden sokerin tuottajille. Vieraanamme on Dylan Vernon. Hän on sokerialan alakomitean puheenjohtaja. Tämä sokeriaihe on ollut esillä jo pitkän Euroopan unionissa, niin kuin Charles Görenskin tietää. Monet kollegat ovat käsitelleet aihetta ja pyrkineet varmistamaan, että EU-politiikka ei vaikuta kielteisellä tavalla sokerin tuottajiin kumppanimaissamme. Syy tämän päivän näkemysten vaihdolle äh, on sokerijuurikkaan tilanne EU:ssa. Meillä on olemassa olevia yhteisen maatalouspolitiikan säännöksiä, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat tarjota rajallisen määrän tuotantosidonnaista tukea tietyn tyyppiselle tuotannolle tai tietyille aloille. Tässä tapauksessa sokerijuurikas alalle silloin, kun ala on ongelmissa. Tavoitteena on antaa jäsenvaltioille joustavuusmahdollisuuksia ja näin vakauttaa sitten äh, tuloa silloin, kun tällaista vakautusta tarvitaan. 11 jäsenvaltiota on tähän mennessä tarjonnut vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea sokerijuurikasalalle. Muistan viimeisimmän YMBn uudistuksen ja silloin keskusteltiin siitä, että tällaisista mekanismeista pitäisi pyrkiä eroon, mutta näin ei käynyt, vaan ne ovat mukana edelleenkin. 11. lokakuuta päivätyllä kirjeellä suurlähettiläs Vernon selitti, että AKT-maat katsovat, että tämä tukitoimi on kilpailua vääristävä. Se vaikuttaa kielteisesti AKT-maihin ja kehitysyhteistyön tavoitteisiin. Suurlähettiläs Vernon on tänään paikalla. Hän nostaa esille eh, huolia omasta näkökulmastaan liittyen tähän EUn sokerilkastukeen. tukeen. Eilen puhuimme yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta ja tänään taas palaamme aiheeseen. Näin ollen onkin hyvä, että käymme juuri tänään tätä keskustelua. Herra suurlähettiläs, olkaa hyvä. Madam Chair, this... Puheenjohtaja, arvoisat tämän tärkeän kehitysvaliokunnan jäsenet, kollegat Euroopan unionista ja kollegani AKT jäsenvaltioista, jotka ovat myös läsnä – ja myös muut läsnäolijat, hyvää huomenta. Rouva puheenjohtaja, AKT alival-komitea sokerista kiitoksia te reagoitte meidän kirjeeseemme 11. lokakuuta, jossa ilmaisimme huolestuneisuutemme vapaaehtoisesta tuotantosyntaisesta tuesta, ennen kaikkea sokerisektorilla. Sokeri on ja on ollut sellainen tekijä, jolla on ollut suuri myönteinen sosiaalistalouden vaikutus AKT-maissa. Niihin kuuluu vähiten kehittyneitä maita ja se on tärkeää myöskin ajattelen laajempaa tavoitetta saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Tulot sokerista meidän maassa me menevät suoraan sokeriteollisuudelle ja niillä on sellainen moninkertaista vaikutus meidän taloudessamme, joka joka johtaa siihen, että monet muutkin kuin sokerialan teollisuus hyötyvät tästä huomattavalla tavalla. Tämä vahvistui raportilla, joka julkaistiin 2016, jonka teki EUn komissio ja AKT yhdessä. Sokerin tuotanto oli tärkeimpiä välineitä köyhyyden lieventämisessä ja siinä, että saatiin kestävää taloudellista kehitystä AKT maissa ja vähiten kehittyneissä maissa. Vuodesta 2006 lähtien EU on tehnyt meille selväksi, että sen sokerijärjestely tulisi markkinasuuntaiseksi, jossa juurikkaan kasvattajat ja tuottavat reagoisivat markkinahintaviesteihin päättäessään siitä, paljonko tuottavat. Sokerin viitehinta alennettiin 632 eurosta tonnia kohti 404 euroon tonnia kohti ja sekä sokerikiintiöiden vähimmäishinta juurikalle poistettiin lokakuussa 2017, niin kuin tiedämme. Vähimmäishinta 2018 syyskuussa oli 347 euroa tonnia kohti ja spotmarkkinoilla hinta, hinta on mennyt huomattavasti tämän alapuolelle. Ennakoidessamme tätä kilpailevampaa ympäristöä EU 2006 antoi 5,2 miljardia auttamaan kotimaista eh, sokerialaa EU:ssa ja sen eh, ohessa EAKPn eh, e sokeripöytäkirjamaat saavat 1,2 miljardia ja EAKTn pöytäkirjamaat ovat hyvin kiitollisia näistä varoista, jotka yhdessä meidän kansallisten resurssiemme kanssa auttavat näitä aluja valmistautumaan siihen, minkä olisi pitänyt olla reilu mahdollisuus siirtyä kohti kilpaileville markkinoille, mutta kuitenkin odottamattomasti ilman mitään kuulemista, joka artiklan 12 mukaan kotonun kumppanuussopimuksessa on määritelty, ja meidän arvioiden mukaisesti päinvastoin kuin mitä ovat EUn omat periaatteet, jotka liittyvät politiikan johdonmukaisuuteen kehityksen alueella, 2015 ja 2016 EU pani toimeen vapaaehtoista tässä tukea sokeriruujuurikkaalle. Meidän arviomme tämä on lajikohtainen tuki ja EKTn arviossa tämä tuki, jota myönnetään 400 000 sokerijuurikasehtaarille 11 jäsenvaltiossa on sellainen, että se on 440 euroa myöskin eh, hehtaaria kohti tukee tuotantoa, joka muuten olisi kestävää. Ajattelen kuitenkin sokerin kysyntä on markkinoilla, joka on 80 miljoonaa tonnia. Me arvioimme, että nämä tuotet, tuettu tuotanto perustavanlaatuisesti vääristää EU-markkinoita ja vie pois AKTn sokerin tuottajilta odotettuja tuloja kaupalliset menetykset, joita AKT sokerituottajille tästä syntyy tämän järjestelyn kautta, ovat noin 20 miljoonaa euroa vuosittain, ja tämä on vähimmäissumma. Se, että ylläpidetään EUn sokerituotantoa, joka muuten ei olisi enää olemassa, tämä tuotantosanainen tuki, olipa sen kenties hyötykin kotimaisen markkinoilla, se kuitenkin vähentää sellaista osuutta markkinoilla eu joka olisi katettavissa tuonnilla. Se alentaa hintoja, se vaikuttaa myöskin AKT ja vähiten maiden sukarituotannolle. Ja niin kuin sanottu, se on ristiriidassa EUn oman politiikan kanssa, mitä tulee nimenomaan kehitykseen. akt uskotaan, että tämä on myöskin päinvastaisessa, kun ne vakuutukset annettiin AKT-maille taloudellisen kumppanuuden sopimuksen puitteissa – jonka mukaan suosittuimmuusaste AKT tuottajille säilytettäisiin, jotta voitaisiin hyötyä siitä edelleen ajatellen valtaisia investointeja, joita on tehty sokeriprotokollan puitteissa ja ajatellen omia, oma rahoitusta, joilla on pyritty samaan aikaan rakenneuudistuksia eri maiden sokeriteollisuudessa. Ja tästä syystä AKT vetoa, että poistettaisiin tämä tuotannonsanoinen tuki sokerisektorilla ja että käytäisiin EUn pystyttäisiin AKT kanssa katsomaan, miten voitaisiin tarttua tähän nykyiseen tilanteeseen. Todellakin tämä tuki on johtanut siihen, että monet akt toimittajat ovat joutuneet luopumaan tai huomattavasti vähentämään sokerin vientiä Euroopan unioniin. Ei ole mitenkään kaukaa haettua ennustaa, että arvion pohjalta, joka täällä on esitelty, jotkin akt tuottajat kenties voisivat jopa vaatia korvauksia tämän tuen kielteisen vaikutuksen vuoksi. Ja tätä kautta voitaisiin jopa haastaa tämä politiikka, kyseenalaistaa se. Tämä äh, on tärkeää, että meidän arviomme poikkeavat, joita komissio on tehnyt, ja meidän kantamme katsottuna ei näytä olevan tokaan vakavaa aikomusta tutkia, mikä on nettovaikutus, joka tällä tuotantosanallisella tuella on sokerimarkkinoille. Komission jäsenkirjeessään meille ilmaisi sitoutuneensa politiikan johdonmukaisuuden periaatteeseen ja hän myöskin teki tarjouksen rakentavasta politiikkavuoropuhelusta meidän kanssamme, jolla pyrittäisiin suojelemaan kaupan suosituimmuusjärjestelyjä. Joten lopuksi puheenjohtaja, sallikaa minun ö, todeta, että AKTn jäsen ja AKTn ja EUn yhteisen parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen on tehnyt kysymyksen komissiolle meidän huolenaiheistamme tästä asiassa ja odotamme mielenkiinnolla vastausta, joka tullaan saadaan seuraavassa parlamentissa yhdiskokouksessa, joka pidetään joulukuussa. AKTn sokerikomitea on tietoinen ja pitää arvossa sitä voimakasta sitoutumista, joka teidän kehitysyhteistyövaliokuntanne kokee ja osoittaa kehittyvämmätä kohtaan ennen kaikkea meidän AKT-maiden ryhmää kohtaan. Ja Toivon, että voitte auttaa meitä löytämässä ratkaisuja, Nämä haasteet voidaan kohdata varmistaen sen, että sokeriala meidän AKT-maissamme pysyy elinkelpoisena ja edelleenkin osaltaan edistää sitä, että päästään kohti kestävää kehitystä meidän eri maissamme. Se, että lopetettaisiin tämä tuntosanojen tuki sokerisektorilla, AKT pysyy avoimena siinä, että etsitään kattavaa yhteistä – tai erillistä arviointia tämän tuotantosonen tuen vaikutuksista, ja olen varma siitä, että tämä tulee vahvistamaan meidän kantaamme. Kiitos. Um, thank you, thank you very much for... Kiitos tästä puheenvuorosta. Kuuntelimme myös Agri-pääosaston puheenvuoroa, mutta ennen tätä, haluatko kollegat puhua? Charles Gerens, olkaa hyvä. Oui, merci. Euh, c'est plutôt... Kiitos. Oikeastaan kommentti pikemminkin tähän vaiheeseen. Ne, jotka ovat seuranneet neuvotteluja Dohan kierroksella, ne muistavat varmasti Brasilian ulkoministerin puolustuspuheenvuoron. Hänhän alun perin koki huolta AKT EUn suhteista ja tälle hieman perusteluja – Euroopan unionin sokeripolitiikka äh, tuotti etuja AKT-maille. Meillä oli tämä sokeripöytäkirja ja sen tuloksena voitiin taata tietty hintataso. Tämä kuitenkin tiettyjä maita häiritsi. Ennen kaikkea Brasilia oli tässä kategoriassa. AKT-mailla ja EUlla ei ollut suuria näkemyseroja sokeripolitiikasta. Eli nämä nousevat valtiot sitten onnistuivat jakamaan meidän rintamamme. Ja tämä on ikävää, koska EUlla on ollut hyvin avokätinen politiikka suhteessa AKT-maihin. Ja sitten nämä keskikategorian maat eivät hyökänneet AKT-maita vastaan, niiden eduista, vaan EUta vastaan. Yleinen suuntaus on sellainen, että pysyvästi hyökätään EUta vastaan näiden suosituimmuussääntöjen perusteella ja ja sitten syytetään kaikkia niitä, jotka niin sanotusti tässä estäisivät kaupan vapautta. Kun ajatellaan DEVE-valiokuntaa, niin on hyvin tärkeää todeta, että köyhimpiä on suojeltava. On tiettyjä suojamekanismeja, jotka ovat EUn käynnistimiä suhteessa AKT-maihin. Ja nyt tässä on havaittavissa yleissuuntaus, jota kukaan ei enää onnistu jarruttamaan. Pitäisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan säilyttämään sellaiset edut, joita meillä on edelleenkin näissä suosituimussäännöissä mukana. Ja toisaalta pitäisi toimia niin, että se, mitä ei enää voida muuttaa, tulisi käsitellä niin, että tarjotetaan muilla aloilla sitten kompensaatiota. Esimerkiksi afrikkalaiset sokeriyritykset tai AKT-maissa toimivat sokeriyritykset äh, ovat tässä tilanteessa. Ikävä kyllä joudun tekemään tämän toteamuksen, mutta realiteetti on hyväksyttävä. Ymmärrän kyllä teidän toimintanne tässä tapauksessa ja toisina aikoina tämä ei olisi nostanut esille samoja huolia ja tällaista samanlaista umpikuja näkymää kuin nyt. Edustaja Marcellesi. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhutaan YMP-reformista ja vaikutuksesta sitten valtioihin, vihreät katsovat, että monet kehittyvät maat ovat eh, tuonnista riippuvaisia ja YMPn tulisi huomioida myöskin pienviljelijöiden mahdollisuus, eh, sillä niillä on merkitystä elintarvikeketjua ajatellen. Ja YMPssä tulisi välttää negatiiviset eh, vaikutukset, esimerkiksi hinnan polku, hintojen polku, ylituotanto ja niin edelleen. Ja ensimmäisessä lauseessa tällainen yleiskuva, kun se esitellään, niin ehkä tarvitaan hieman erilaista lähestymistapaa, jos YMP-reformi tässä huomioidaan. Tietysti sokerijuurikas on joissain maissa äärimmäisen herkkä tuote, mutta se ei ole ainoa. Voidaan puhua esimerkiksi myös puuvilasta, mutta tässä uudessa YMPssä kuitenkin ex-ante-arviointi eh, mahdollisesta vientituesta tulee huomioida, jotta ei haittaa aiheudu näistä tuista ja toisaalta katsotaan, ovatko nämä sosiaaliset seikat tulleet riittävän hyvin huomioiduiksi. Ja kolmanneksi tukea on maksettava, jotta voidaan vastata elintarviketoimitusvarmuuden haasteisiin EU-ssa. Ja jos mahdollistetaan tuotantosidonnainen tuki, se saattaa vaikuttaa jollain tavalla myöskin eh, muiden kumppanimaiden jalostusteollisuuteen. Ja tätä tukea ei tule sellaisille markkinoille mahdollista, joilla on jo ylituotantoa. Eli negatiivisia vaikutuksia kyllä on ja on katsottava, eh, miten toimia näiden tukien osalta, jatketaanko niitä vai puretaanko ja tarvitaan eh, vuoropuhelua näiden kumppanimaiden kanssa. Vaikuttaako tuotantosidonnainen tuki paikalliseen tuotantoon ja miten sitten näihin mahdollisiin haittoihin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla puuttua. Also, I invite... Kollegat eivät nyt näytä pyytävän puheenvuoroa, mutta mm, Rania on Agri-pääosastosta. Ah, rouva, pahoittelen, minulla ei ole tässä tietoa. Ah, oh, yeah, I got Michael as a first name. Yeah. Michael oli täällä etunimenä listalla. En osaa nimeänne ääntää? Yeah, person, no. okay, not the person. Aha, te ette ole sama henkilö, jonka nimi minulla on tällä listalla. No esitelkää itsenne ja kertokaa, ketä edustatte. My name is Dan Kiris. Tulen Agri-pääosastosta, kansainvälisestä osastosta, A1-osastosta. Käsittelemme AKT-maihin liittyviä kysymyksiä ja sokeri kysymystä aivan erityisesti omassa yksikössäni kommentoisin tätä äh, vapaaehtoista kumppanuussopimusta ja sokerikysymystä. Ja miten arvioimme tätä tointa EU-markkinoilla? Ja minkälaiset vaikutukset olisivat sitten AKT-maiden sokerimarkkinoihin? Koemme, että tämä toimi on hyvin rajallinen sekä budjetin että soveltamisalan suhteen. Tarkoitus on vain välttää tuotannon romahtaminen, supistuminen kaikista herkimmillä aloilla EU:ssa sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Sitä noudatetaan vain 11 jäsenvaltiossa ja luvut, joita meillä on käytössämme, eivät osoita korrelaatiota AKT-maiden tuen suhteen, kun otamme huomioon, minkälaisella alalla sokerijuurikasta EU-ssa viljellään. Siis katsomme, että toimi on hyvin rajallinen ja se ei vääristä kilpailua. Tämä on myös sinisen laatikon toimi, VTO yhteensopiva. Ja katsomme, että tämän toimen ansiosta EUn sokerintuotannon yleis tasapaino ei tästä muutu. Se, että tuotantoa rajoitetaan tietyissä jäsenvaltioissa, jotka tätä toimia noudattavat, tarkoittaa sitä, että toiset jäsenvaltiot eivät lisää niin paljon tuotantoa kuin ne voisivat. Eli sisämarkkinoiden kokonaistasapaino EU 28 jäsenvaltion keskuudessa ei tästä muutu. Hinnan lasku on ollut EU-ssa huimaa. EU-markkinat eivät ole kovinkaan suotuisat AKT-maille, mutta on lukuisia seikkoja, jotka ovat tilanteeseen vaikuttaneet mukaan luettuna. Tietysti kiintiöjärjestelmän päättyminen. Tuotanto on viime vuosina lisääntynyt ja se on lisääntynyt ennen kaikkea EUn jäsenvaltioissa, jotka eivät tätä mm, vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea käytä, eivät noudata. Ja muissa maissa sitten sokerin tuotanto on itse asiassa laskenut. Emme koe, että tällä tuella olisi yleisesti kielteisiä vaikutuksia, niin kuin täällä nyt on annettu ymmärtää. Kiitos. Voisinko esittää teille kysymyksen 11 maata on siis ottanut käyttöön tämän tuotantosidonnaisen tuen. Ne eivät tarvitse tälle komission tukea, eikö niin? Eli tämä on tässä YMP-asetuksessa, vai pitääkö pyytää komissiolta etukäteen ikään kuin valtion tukitapauksen kaltaista lupaa, jotta voidaan ottaa käyttöön tällainen tukimuoto? En tunne tarkkaan, kuinka YMP toimii. Onko kyse ennakkoilmoituksesta komissiolle kun tällainen päätös tehdään. Pohdin vain sitä, että mikä prosessi tässä taustalla mahtaa olla. Miten teette yhteistyötä DEFCO-pääosaston kanssa? Onko yhteistyötä? Entäpä trade, kaupan pääosasto ja kehitysyhteistyöpolitiikka? Sehän on yksi perussopimuksen velvoitteista. Kaikki kysymykset on nähtävä myös tätä taustaa vasten. Ymmärrän totta kai sokerin tuottajien huolet, mutta päävelvoitteemme on huolehtia kehityskysymyksistä ja tämä kai on se periaate, jonka pohjalta pitäisi toimia. Jos ette nyt pysty vastaamaan, voi olla, että ette juuri nyt pysty minulle vastaamaan. Ihmiset tekevät työtään tällaisissa pienissä osissa, siiloissa niin sanotusti. Mutta voisi olla hyvä, että saisimme oikeastaan jonkinlaisen muistion tästä sokeri tuotannon historiikista. Kyllähän näitä kysymyksiä on käsitelty aikaisemminkin ja YMPn uudistusvaiheessa aina asia pulpahtaa esille. Voitteko nyt jo vastata jossain määrin tähän kysymykseen? Niin, en tästä koko prosessista ehkä voi sanoa, mutta komissiolla kyllä tiedot on, eli jäsenmaat ilmoittavat aikeistaan. Ja tässäkin tapauksessa, silloin kun puhutaan vapaaehtoisesta tuotantosidonnaisesta menettelystä, eli meillä on kyllä käsitys siitä, kuinka moni jäsenmaa on soveltanut tätä mahdollisuutta, mistä alueista on kyse ja minkä suuruisista budjeteista. Mutta voin palata tähän kysymykseen. Ask a question of how this works in practice Eli kuinka järjestelmä toimii käytännössä. Olisi hyvä tietää valiokunnassa, miten kaikki tämä toimii, miten jäsenvaltiot antavat ilmoituksen, miten komissio toimii, miten DevCoa ja tradepa osastoa tässä pidetään mukana. Kenties joku voi sieltä hieman valaista meitä. Uh, thank you very much. Kiitos. Michel Dogno. DevCosta yksikössä, joka vastaa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja myös sokeri on listallamme. Ja istun tässä agrikollegan vieressä ja se on osoitus siitä, että teemme hyvin läheistä yhteistyötä, kuten näitä. Voimme keskustella tästä aiheesta kyllä, sillä on mielenkiintoista kuulla AKT-kumppaneiden näkemys asioista. Ja nyt saa vaikutelman ikään kuin tässä puhuttaisiin kahdesta eri asiasta, kun on tässä keskellä niin on osoitettava, että jonkinlaista johdonmukaisuuttakin tässä asiassa olisi. Ei kuitenkaan kannata monimutkaista asioita liikaa, koska tässä kuitenkin toimitaan, niin kuin yleensäkin diplomatiassa tehdään – me nimenomaan huomioimme ne sektorit, joiden yhteydessä näitä asioita tarkastellaan. Ja lukutietoja on saatu. Varsin helppoon ymmärtää se, että eh, lähdemme liikkeelle agripääosaston eh, analyysistä ja siitä olettamuksesta, että johdonmukaisiin toimiin päästään mutta toisaalta AKTn kanta on myöskin tässä kuultu ja olemme jatkuvassa vuoropuhelussa näiden maiden viranomaisiin päin. Täällä on nyt ähm, suurlähettiläs paikalla ja voin vakuuttaa teille, että kaikki EU-suurlähetystöt e näissä pääkaupungeissa eh, ilman muuta suhtautuvat vakavasti näihin asioihin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos kehityssopimus sisältää myöskin maaseudun kehittämisen, maatalousalan ja sokerialan, niin on ihan selvää, että joitain toimia ja varoja suunnataan juuri näille maille. Ja lopuksi vielä toteaisin, että se miten laskelmat on tehty, 20 miljoonaa per vuosi, voin vahvistaa teille sen, että tämä summa on todellakin eh, saatavilla kaikissa kirjekuorissa näille maille. Eli luku ei ole tässä ongelma, vaan ongelma pikemminkin liittyy siihen, miten parhaalla mahdollisella tavalla tukea näitä maita jotka haluavat mahdollistaa kestävän kehityksen sokerialalla. Toivottavasti puheenjohtaja tämä ehkä ainakin vähän sen selvensi tätä tilannetta. <laughs> No, no. no hieman se selkeytti. En ole kyllä täysin vakuuttunut. Monet ihmiset siellä puhuvat keskenään, käyvät näkemysten vaihtoa, mutta ei tämä tarkoita sitä, että meillä olisi jonkinlainen yhteinen näkemys tai yhteisymmärrys. Mut kollegat eivät juuri nyt pyydä puheenvuoroa, joten annan su- suurlähettilälle jälleen puheenvuoron. Kenties hän haluaa vastata näihin kysymyksiin ja selkeyttää tilannetta. Sitten valikunta päättää, mitä seuraavassa vaiheessa tehdään. Uh, thank you and Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamentin jäseniä, jotka käyttivät puheenvuoron ja kommentoivat Brasilian tilannetta ja YMP-uudistusta. Voin vain todeta, että nämä kommentit olivat tervetulleet. Ja ähm, hälvensivät osittain näitä huolia, joita meillä on ollut. Hyvä puheenjohtaja, kun tarkastellaan tärkeitä kysymyksiä AKT-alueella ja sitten toisaalta, että tässä sitten on eroja sen suhteen, miten komissio asiat näkee. Totta kai eh, VCS on vain yksi markkinoihin vaikuttava tekijä, mutta kannattaa muistaa, että meidän ymmärryksen mukaan se kyllä vaikuttaa markkinoihin melko lailla voimakkaasti. Ja eh, lisääntyvä EU tuotanto, sokeriurikkaan tuotanto vaikuttaa hintoihin ja näin ollen myöskin tuontiin akotemaista. Ja yksi tapa miten näitä asioita nyt tarkastellaan silloin, jos näkemyseroja kahden osapuolen välillä on, on ajatella riippumattoman arvioinnin mahdollisuutta. Tätä olemme toivoneet. Ja totta on, että olemme pitäneet hyvää yhteyttä Euroopan komission kollegoihin päin ja monin eri pääosastoihin siellä, mutta olisi tärkeää, että jossain vaiheessa todettaisiin, että meillä on näkemyseroja ja tehdään nyt jotain, jotta voidaan yhdessä asiassa sopia. Tarvitaan ehkä yhteinen riippumaton analyysi tilanteesta. Eli näin päästään ikään kuin eh, samalle lähtöviivalle ja nykyisellään tilanne ei valitettavasti ole tämä ja siksi tässä tarvittaisiin vähän muutosta. Ja hyvä puheenjohtaja, Ähm, jos teille sopii, niin kävisikö teille, äh, jos mahdollistettaisiin puheenvuoro tarvittaessa myös AKT-kollegoille, äh, joita täällä on? No, you introduce yourself. Voitteko esittäytyä? Tai suurlähettäjäs voi kertoa, kuka olette. It's Patrick Chatterney. Olen Patrick Chatterney ja edustan Dominikaanien sokerituotantoa AKTn sokerityöryhmässä. Olen työstänyt näitä vapaaehtoisia tuotantosanansa tukia ja siihen liittyviä kysymyksiä jo jonkin aikaan. Minulla on kunnia saada käyttää puheenvuoro nyt kollegoittenne edessä. Minä olen hämmentynyt komission lausunnon jälkeen, jossa todetaan, että tämä tuki on soveltamisajaltaan rajallinen. Tiedot kuitenkin osoittavat, että yli 400 000 hehtaaria on tämän tuen piirissä EU-ssa kokonaisuutena. 1,65 miljoonaa hehtaaria kaiken kaikkiaan. Ja kun sanotaan, että 400 000 hehtaaria 1,6 miljoonasta hehtaarista ei olisi paljon, niin olen kyllä yllättynyt. Ja tuen määrähän on 440 euroa per hehtaari tuotto näiltä hehtaareilta on noin 200-220 euroa. 20 prosenttia siis tukea, tulotukea. Olen yli 30 vuotta ollut tällä alalla ja voin pitää itseäni maailmanlaajuisesti asiantuntijana. Tämä on sellainen äh, rahasumma, joka todellakin vaikuttaa äh, tarjontaan. Ei tätä asiaa muuten voi nähdä. Aivan niin kuin mainittiin, puhumme kolmesta neljästä äh, miljoonasta tonnista ja EUn tarve on 18 miljoonaa tonnia. Eli 3-4 miljoonaa tonnia 18 on huomattava osuus. Ja äh, viime vuonna mm, määrä tuplaantui. Tämä äh, määrä aiheuttaa tuhoa koko alalle. Ja sitten toinen hämmästyttävä seikka EUn kansalaisena on se, että komission oma vaikutusarvio vuodelta 2018 ja kesäkuulta toteaa, että jos tämä mm, tuki poistettaisiin, niin sillä olisi vain pieniä vaikutuksia. Eli tietty määrä tiloja luopuisi tuotannosta, mutta jos nyt luen asiaa säätelevät asetukset, esimerkiksi vuodelta 2013 oleva asetus tai sitten delegoitu asetus, komissio on todennut, että vaikeuksissa oleville alueille tukea myönnetään, jotta tuotanto voidaan ylläpitää ja säilyttää. Jos kyse on yli 400 000 hehtaarista ja sitten kuitenkin 80 000 jotta tätä, tällaista tukea tarvitsisi, jotta tuotanto voidaan säilyttää, niin tässä on yhteen sopimattomuutta ja tämän takia olen kansalaisena näin yllättynyt. Äm. Kiitos. Varmasti tähän aiheeseen on vielä palattava. Nyt AKTn kollegat ovat vedonneet, jotta saisimme riippumattoman arvion ja myös kaupan pääosaston kollegat ovat paikalla. Tämä nyt näyttää jo hieman jonkinlaiselta vientitukikysymykseltä, kun ajatellaan näitä tukia EU:ssa. Eli tämä hieman kyseenalaistaa sitä työtä, jota olemme aikaisemmin tehneet vientitukien suhteen. Me tarvitsemme kehitystyöhön, kehitysyhteistyöhön politiikan johdonmukaisuutta eri osastojen ja eri toimijoiden kesken – Kenties koordinaattorit voisivat sitten esittää suullisen kysymyksen komissiolle, jotta pääsisimme tässä asiassa ikään kuin villakoira ytimeen. Eilen keskustelimme myös asiaa läheltä liippaavista aiheista. Kenties voisitte pohtia tarkistuksia tähän YMPn uudistusmietintöön. Maria Hoibuh on hyvin huolissaan näistä kysy- kysymyksistä. Nyt tänään joudumme jättämään tämän aiheen käsittelyn kuitenkin tähän. Haluan kiittää akt valtuuskunta, komission edustaja Tiedän, että tämä aihe on monimutkainen ja olemme päässeet vasta raapaisemaan hieman kysymyksen pintaa, mutta syvennymme siihen myöhemmin. Kiitoksia. And now, colleagues, we're moving to joint mode with... Nyt kollegat, yhteiskokous Intan kanssa. Pyydän Bent Langea siirtymään tänne.